Ja, sehr geehrte, liebe... Arvoisat valiokunnan jäsenet, hyvät vieraamme, tervetuloa tämän päivän kokoukseemme tänne Brysseliin. Ensinnäkin esityslistan hyväksymiseen, jos teille sopii, niin hyväksytään se nykyisessä muodossaan. Kukaan ei pyydä puheenvuoroa, paitsi kollega Českova, olkapa syvä. Vám, že narušuji tento bod, protože to nebývá zvykem, ale nicméně na programu tohoto jednání je i moje... Niin, yleensähän ei ole tässä vaiheessa tapana kommentoida, mutta minun mietintöni, josta keskustellaan tänään ja äänestetään huomenna, äh, Ensinnäkin tässä vaiheessa haluaisin kiittää teitä puheenjohtajakirjeestänne Euroopan parlamentin puhemiehelle – kirjeessä pyydetään sitä, että lykättäisiin minun mietintöni ja kollegan mietinnön käsittelyä, hyväksymistä. Haluaisin varmistaa sen, että olisiko mahdollista äänestystä lykätä kesäkuulle, niin että tämän valiokunnan kollegat voisivat tehdä tarkistuksia mietintöön. Kyllä. Tottahan toki se on mahdollista. Kyllä se on mahdollista. Mikäli muille tällainen järjestely sopii, niin jatketaan tätä tarkistusten jättämisen aikaa. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vielä lisätä seuraavan asian. Haluan todellakin varmistaa, että nykyisen äänestyssuunnitelman mukaisesti tämä mietintö tulisi äänestettäväksi täysistuntoon heinäkuussa. Kysymys näin ollen kuuluukin, jos me äänestämme 17. kesäkuuta mietinnöstä, tai ainakin niillä mainin, niin onko tämä sitten ongelma – Mehän keskustelemme aiheesta tänään. Sitten on aikaa tehdä tarkistuksia. Totta kai tämä olisi kollegoita kohtaan oikeudenmukaista. Ja sitten tämän jälkeen voisimme äänestää täysistunnossa 10. heinäkuuta. Onko tämä mahdollista sen vastauksen perusteella, jonka saimme parlamentin puhemiehistöstä? Todellakin olisi ikävää, kun otamme huomioon, kuinka paljon työtä on tehty ja kuuleminenkin on järjestetty sitten tämän aikataulun muutoksen takia epäonnistua. Jos vaarana on se, että mietintöä ei hyväksytä, niin pidetään sitten kiinni alkuperäisestä aikataulutuksesta. Okay. Äh, wir haben das mit... Äh... Hyvä. Tarkkaan pohdimme tätä asiaa, kun otimme tämän esityslistalle. Me nyt kallistuisimme kallistuisimme sille kannalle, että jotta voimme pitää aikataulutuksesta kiinni, niin keskustelkaamme tästä täällä tänään. Mutta tietenkin me voimme tarkistaa asiaa uudemman kerran, eli olisiko tarkistusen jättöpäivää mahdollista muuttaa ja äänestää vasta heinäkuussa, mutta jottei synny ongelmia, niin ehdottaisin, että tänään käsittelemme tätä tekstiä ensimmäistä kertaa. Ja näin meille tarjoutuu mahdollisuus kuitenkin lykätä äänestystä vaikkapa sinne heinäkuulle, jos teille sopii. Really? Okay, thank you. Kyllä, kiitoksia paljon, tämä sopii. Ja, dann, dann können wir so No niin, toimitaan siis tältä pohjalta. Sitten itse esityslistan kimppuun. Muistuttaisin teitä tästä verkkolähetyksestä. ja sitten myöskin tarjolla olevista kielistä. Me äänestämme koneet, koneita käyttäen, joten muistuttaisin, että teidän tulee pitää äänestyskortit kätenne ulottuvilla, kunhan pääsemme äänestämään. Ja muistuttaisin teitä myöskin ensi viikon keskiviikon yhteiskokouksesta live-valiokunnan kanssa. Ja sitten kohta kolme, pöytäkirjan hyväksyminen. Kokoukset järjestettiin 18. ja 19. maaliskuuta sekä 7. toukokuuta. Ilmeisesti ei ole mitään huomautettavaa pöytäkirjoihin liittyen, joten näin pöytäkirjat on hyväksytty. Näin pääsemmekin sitten esityslistan kohtaan viisi tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen. Kroatian viranomaiset ovat nimittäneet ehdokkaan kollega Neven Matesin. Tervetuloa. Esittelijänä toimii edustaja Ajala Sender. työjärjestyksen artiklan 108 mukaisesti järjestämme kuulemistilaisuuden. Ja tätä kuulemistilaisuutta valmisteltaessa olemme myöskin lähettäneet kuultaville henkilöille kyselykaavakeen ja kaikki ehdokkaat saavat alustaa omaa kantansa viiden minuutin ajan ja sen jälkeen sitten valiokunnan jäsenet voivat esittää ehdokkaille kysymyksiä. Ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Ajala Sender. Hän toimii esittelijänä ja kysyisin, että onko teille jotain lisättävää. Jos ei, niin antaisin puheenvuoron kollega Matesille kollega ajalle Senderille sopii sellainen järjestely, että ehdokas Mate saa nyt puheenvuoron. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Dame i zastupnici, poslanici Euroopan parlamenta, dozvolite mi da na početku kažem neko... Puheenjohtaja, parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin alkuun sanoa, kuinka tärkeä hetki tämä on oman maani kansalaisille. Kroatian liittyminen EU-hun ja sen historia on aina ollut sidoksissa EU-historian. Kun, historia, kun maamme sai suverenisuuden, niin se oikeastaan liittyi uuteen yhteisöön, jossa maat tekevät yhteistyötä kaikilla nykyaikaisen elämän osa-alueilla. Tehtävä on vaativa. Kroatia on tehnyt kovasti työtä, jotta se täyttää kaikki liittymisen ehdot. Työ on nyt saatu päätökseen ja sitten työmme sai kiitosta tätä kautta. Olen tyytyväinen siitä, että olen yhtenä ensimmäisenä kroattina ehdolla tähän tehtävään ja olen myöskin ensimmäisenä kroattina kuultavana Euroopan parlamentin valiokunnassa. Aloitin urani taloustieteilijänä Zagrebin talousinstituutissa. Silloin aikoinaan inflaatio oli korkealla ja minä käsittelin julkisen talouden kysymyksiä, finanssipoliittisia kysymyksiä ja rahapolitiikkaa. Sen jälkeen siirryin IMFään. Joskus joku ystävällisesti totesi, että IMF tarkoittaakin it's mainly fiscal fraasia. Olen ollut lukuisissa eri tiimeissä käsitellyt finanssipolitiikan kestävyyttä eri maissa. Työstyimme myös makrotaloudellisia sopeutusohjelmia ohjelman maissa ja rahoituksen valvontatyössä olin mukana. Perehdyimme myös varainkäyttösuunnitelmiin ja finanssipolitiikan tehostaminen ja kestävyyden varmistaminen oli aina keskeinen osa työtäni. IMFn työsarka oli hyvin samankaltaista työtä kuin mitä tilintarkastustuomioistuin tekee. Olen varma, että omiin taitoineni pystyn antamaan panoksen tällä työsaralla. No sitten tilintarkastuksen alalla toteaisin, että urani aikana olen erityisesti ollut kiinnostunut hallituksen julkisten menojen tilinpidosta. Kun ajatellaan julkishallintoa ja valtion yrityksiä, niistä olen ollut erityisesti kiinnostunut. Usein nämä yritykset toteuttavat myös lähestulkoon julkisen talouden tehtäviä. Tähän liittyvät myös tilastotiedot talouden alalta. Aivan niin kuin nykyinen kriisikin osoittaa, tällaiset yritykset täytyy totta kai järjestää niin, että ne ovat hallituksen ohjannassa. Kriisin yhteydessä julkisen velan kasvattaminen ei markkinoilla millään muotoa auta. Hallitukset luonnollisesti keräävät verotuloja ja toteuttavat menoja, mutta ovat mukana myös monissa rahoitusoperaatioissa. Kun ajatellaan taseita, niin usein äh, täytyy kantaa huoli äh, veloista. Usein nämä menot ovat sitten politiikan toteuttamiseen liittyviä menoja. Täytyy muistaa myös se, että täytyy toteuttaa niin, että budjetin tasapainoon tämä ei vaikuta. Voitaisiin toki löytää tällaisen käytännön tueksi argumentteja. Esimerkiksi se, että täytyy operaatioiden täysi avoimuus varmistaa silloin, kun ne suoraan tai epäsuorasti vaikuttavat julkiseen velkaan. Hallitusten toimien arviointi totta kai kattaa niiden täsmällisyyden budjettioperaatioiden puitteissa, mutta täytyy puuttua myös finanssipoliittisiin riskeihin, jotka liittyvät hallituksen toimiin. Usein näitä ei yleisessä budjetin tilinpidossa huomioida. Tämä on totta kai EUn jäsenvaltioiden kysymys pikemminkin kuin EU-tason kysymys. Mutta kun otetaan huomioon, että EU e kehittää entistä monimutkaisempia instituutioita pankkiunionin yhteydessä muun muassa, niin tämä riski on sitten entistä suurempi. Tällä on myös mahdollisesti vaikutuksia koko unionin politiikkaan. Tilintarkastustuomioistuimelle tämä tieto voi olla hyödyllistä. Olen ollut kiinnostunut myös julkisen velan kysymyksistä nousevissa talouksissa. Neljäkymmentä vuotta sitten velan taso ja sen suuntaus muuttui kohti kasvavia velkataakkoja. Valitettavasti toimintatilaa finanssipolitiikassa on entistä vähemmän nyt globaalin kriisin yhteydessä. Monilla mailla on edessään, edessä valtava haaste kasvun palauttamisessa ja samanaikaisesti täytyy markkinoilla toimia niin, että julkinen talous pikkuhiljaa parantuisi. Tuomioistuimella on paljon uusia tehtäviä uudessa toimielin struktuurissa, jota on täsmennetty kriisin oloissa. Vaaditaan finanssipoliittisen kurin varmistavia toimia ja myös finanssipoliittisen unionin vaatimia toimia. Tilintarkastustuomioistuma varmasti on tärkeä rooli tilintarkastajana. Tuomioistuin on jo tuottanut tilastotiedosta hyvin mielenkiintoisen erityiskertomuksen, erityisesti julkisesta rahoituksesta. Tuomioistuimella on myös tehtäviä uusien elinten ja uusien mekanismien valvonnassa. Tässäkin minusta voi olla hyötyä. Kun ajatellaan tilintarkastusta ja lainmukaisuuden toteamista, niin tässä minulla ei ole kokemusta, mutta toki minulla on silmät ja korvat olen lukenut monia asiakirjoja tuomioistuimesta ja EUn budjettivarojen tilintarkastus toki asettaa valtavia haasteita. Meillä on monimutkainen sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen järjestelmä, joka toteutuu sekä jäsenvaltioiden tasolla ja EUn tasolla ja totta kai tilintarkastustuomioistuimen tasolla. Meillä on monimutkaiset säännöt, jotka nivoutuvat yhteen ja kattavat myös EUn varojen käytön. Jotta tämä järjestelmä suju, sujuvasti toimisi, niin tietenkään tässä vaiheessa en voi minkälaista neuvoa tarjota, mutta näin kyllä merkkejä siitä, että kenties voitaisiin pohtia sitä, että edettäisiin sellaiseen suuntaan, että paremmin koordinoitaisiin kannusteet päätöksenteolle. Tämä on yleisluontoinen kommentti ja valitettavasti en voi olla tämän täsmällisempi, mutta toki jos minut valitaan tehtävän, niin sitten toimin täsmällisemmin. Puheenjohtaja, lopuksi haluan todeta, että olen tietoinen, että talousalueen valvontavaliokunta ja tilintarkastustuomioistuimen toiminta ovat tiukassa yhteydessä keskenään. Olen tietoinen myös siitä, että tilintarkastus, äh, että tämä valiokunta totta kai pitää tärkeänä tilivelvollisuutta. Haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni ja todeta, että jos minut valitaan, niin teen parhaani tehdäkseni läheistä yhteistyötä valiokunnan kanssa. Kiitos puheenjohtaja, että kutsuitte minut kuulemiseen ja annoitte minulle mahdollisuuden esittäytyä. Mielelläni vastaan kysymyksiin. Yeah, thank you very much, Mr. Oikein paljon kiitoksia herra Mates tästä alustuksesta. Ja nyt puheenvuoro valiokunnan jäsenille. Ensimmäisenä esittelijä Ajala Sender, olkaa hyvä. Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa herra Mates tähän kuulemistilaisuuteen. Luin hyvin tarkkaan antamanne vastaukset ja myös joitakin julkaisemienne artikkeleita, esimerkiksi Kreikkaan liittyen. Tämä kiinnosti meitä. Virheistähän opimme. Usein muistimme on täällä aika heikkoja käy usein niin, että virheitä toistetaan ja on hienoa, että olette puhunut tästä. Ja varmasti kokemuksenne kautta teillä on paljon annettavaa. Kun katsomme tätä teidän ansioluetteloanne, niin te olette pikemminkin pankkialan asiantuntija, taloustieteilijä, teillä ei ole kokemusta tai merittäjä monilta muilta aloilta, mutta kun pohdimme pankkivalvontaa, finanssialan valvontaa ja siihen liittyviä välineitä EU-ssa ja jäsenvaltioissa ja unionin neuvostossa, niin täytyy katsoa näiden uusien välineiden valvontaa. Tästä on puhuttu parlamentissa ja tilintarkastustuomioistuimessa. Siksi kysyisinkin, miten näkisitte pystyvänne toimimaan, kun luodaan erilaisia keinoja, joiden kautta tilintarkastustuomioistuin voisi entistä tehokkaammin valvoa näitä uusia laina- ja vakuus- ja muita välineitä, joita kehittelemme ja luomme, jotka ovat joskus rakenteeltaan hieman erikoisia. Eli mitä tarvitsemme? Nyt meillä olisi, tarvitaan tilintarkastus tuomioistuimen jäsen, joka todella voi olla mukana valvonnassa. Tällaista ei näkemyksemme mukaan vielä ole. Euroopan parlamentissa tavallaan valvontaan liittyy tiettyjä rajoitteita? Tämä ensimmäinen kysymykseni. Ja sitten äh, kysyisin seuraavaa. Teillä on kokemuksia liittyen IMFn ohjelmiin. Ja nyt, kuten hyvin tiedätte, käydään juuri keskustelua EU:ssa ssa on käyty viime kuukausien ajan siitä, miten kaikki niukkuus- ja mukautusohjelmat voivat kulkea käsi kädessä niin, että todella saadaan tasapaino investointi ja kasvu- ja kehitysohjelmien välille. Eli haluaisin kuulla teidän kokemuksistanne tästä. Olisi hienoa kuulla näkemyksenne tähän liittyen. Ja sitten kun katsomme biografianne, niin halusin kysyä, olette toiminut Zagrebin talouden valvontalaitoksen puheenjohtajana. Ja siksi halusin kysyä, mikä oli todella tarkka toiminne tuossa instituutissa. Ja vielä viimeinen kysymys. Tätä me aina kysymme kaikilta tilintarkastustuomioistuimen jäsenehdokkailta. Eli olisitteko valmis luopumaan ehdokkuudestanne, mikäli parlamentti antaisi teille kielteisen lausuman? Eli olette antanut hyviä vastauksia, mutta halusin kuitenkin tietää, mitä tekisitte, jos parlamentti puhuisi sen puolesta, että teitä ei valittaisi tilintarkastustuomioistuimeen? Paljon kiitoksia. No niin. Herra Mates, olkaa hyvä. Aloitetaan tästä helpoimmasta kysymyksestä. Vuonna 1992 toimin Zagrebin virastossa ja minulla on ollut sen jälkeen vaikka ja mitä tehtäviä, en muista niitä kaikkia, mutta toimin viimeiseksi hallintoneuvoston puheenjohtajana, mutta en enää vastaa siitä tehtävästä laisinkaan. Eli tämä pesti on päättynyt. Sitten säästöpolitiikka ja miten päästään taas kasvun tielle Euroopan unionissa, joka on tällä hetkellä kilpailukyvyn näkökulmasta katsottuna hankalassa tilanteessa. Ehkä voitaisiin katsoa yhtä ei-eurovaltiota, jossa sovellettiin lukkonlyötöjä valuuttakursseja eli Latviaa esimerkkinä. Se on kyennyt pääsemään ulos tästä tilanteesta. Se on tietenkin vaatinut tiukkoja uudistuksia, mutta maa on kuitenkin hyötynyt suuressa määrin EU-ohjelmista – Eli varainsiirtosuhde oli melko lailla plussa merkkinen Latvian näkökulmasta katsottuna. Eli tiukkoja uudistuksia tarvittiin. En nyt käy kaikkia läpi, mutta kyllä ne suurimmalta osin olivat aika lailla tiukkoja yhtä lailla kuin muissakin maissa. Mutta sitten nämä siirrot EU-sta Latvia niin vaikutti asiaan ja ehkäpä tästä voitaisiin jotain oppia. Eräs toinenkin valtio välttyi kriisiltä ja hyötyi myöskin tällaisista EU-maksuista. Mainittakoon nyt vaikka Puola. Eli tarvitaan tällaista yhdistelmää, tiukkoja uudistuksia ja myöskin tukea ulkopuolelta, sanotaanko nyt näin. Ja sitten tämä, nämä uudet instituutiot, joita ollaan paraikaa eu ja euroalueella valmisteilla, ne ovat pääasiallisesti hallitusten välisiin sopimuksiin perustuvia järjestelmiä, ja Tästä syystä ne ovat erityislaatuisia ja se taas vaikuttaa, vaikeuttaa tilintarkastustuomioistuimen toimintaa. Mutta mitä tulee sitten tilintarkastustoimintaan ja valvontaan, niin kyllä mielestäni tilintarkastustuomioistuin voisi tätä valvontatyötä hoitaa. Ja esimerkiksi tilastojen laadun parantamisen suhteen me voisimme tehdä jotain. Monia uusia mekanismeja, Sixpack ja muita on otettu käyttöön ja minä uskon, että tilintarkastustuomioistuin voisi toteuttaa valvontaa näilläkin saroilla. Eli toimitaanko johdonmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa ja onko asetetut tavoitteet saavutettu. Tämän verran voin sanoa tähän liittyen tässä vaiheessa. Niin, sitten tähän viimeisimpään kysymykseen. Säännöt ovat, mitkä ne ovat, ja minun niitä tuskin täytyy lähteä muuttamaan, mutta jos en nauti teidän luottamustanne, niin hyvin todennäköisesti luovun ehdokkuudesta. mutta en tietenkään voi tästä nyt suoralta kädeltä sanoa, että luopuisin sitä joka tapauksessa, jos tässä nyt ei vihreä valoa näytetä, joten sehän tarkoittaisi käytännössä sitä, että minä yrittäisin ikään kuin puuttua näihin olemassa oleviin määräyksiin. Tämän verran voin sanoa tästä. Kiitoksia seuraavana kansanpuolueen edustaja, kollega Odi, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan toivottaa teidät tervetulleeksi, hyvä herra. Ja vielä Jatkona siihen, mitä kollega totesi, haluaisin esittää teille saman kysymyksen. Eli sen vetäisittekö pois ehdokkuutenne siinä tapauksessa, että parlamentti antaisi kielteisen näkemyksen? Toisin kuin kirjallisessa vastauksessa toteatte, unionin säännöt ovat sellaiset, että myös vastalauseita voidaan tutkia. Sen jälkeen, kun tämä kokous on pidetty, parlamentti äänestää, mutta ei meillä ole sitten enää yhteyksiä ehdokkaaseen. Äänestystulos on se, mikä se on. Teitä se ei sido, se äänestystulos, mutta tavallinen toimintatapa on se, että ehdokkaat toteavat, miten aikovat toimia. Teillä on aivan poikkeuksellinen laadukas tausta CV-sänne ja olemme tyytyväisiä siitä, minkälaisen ehdokkaan meille Kroatia esittää. Teistä voisi olla todellakin hyötyä tässä arviointiosassa. Julkisen politiikan arviointi Euroopassa on todennäköisesti yksi heikoista kohdista, joihin me jatkuvasti puutumme vastuuvapauden yhteydessä. Perussopimukset velvoittavat meitä arvioimaan tätä ja komissionkin se on ymmärrettävä. Voisitteko sanoa meille lyhyesti, oikeastaan jo aloittelittekin äh, käsittelyä siitä, mit, minkälaisen vastineen, minkälaisen panoksen voisitte antaa meille niistä arvioista, sitä valvonnasta, jota komissio meille ehdottaa, ja jonka pohjalta me parlamentissa sitten voimme valvoa täytäntöönpanoa, eli Euroopan komissiota. Julkisen politiikan valvonta Euroopassa. Ja sitten viimeinen kysymys liittyy tilintarkastusnormeihin. Teillä ei ole kokemusta tai hyvin vähän kokemusta tältä alalta. Ja haluankin kysyä teiltä, kun osallistutte tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä kollegion työhön, kun laaditaan lausuntoja. Äh, tilintarkastustuomioistuimhan antaa omia lausuntojaan parlamentille tilien oikeellisuudesta ja äh, taustalla olevien operaatioiden lainmukaisuudesta. Tämän te tekisitte sitten tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastuksen perustaalla. Siellä toteutetaan kansainvälisiä normeja, Kysymykseni onkin täsmällinen. Tunnetteko te nämä normit, nämä kansainväliset normit? Jos ette tiedä niitä, niin oletteko saanut koulutusta, jotta voitte perehtyä näihin kansainvälisiin tilintarkastusnormeihin? Ja sitten ne kansainväliset normit, jotka kohdistuvat nimenomaan tähän korkeimpaan valvontaelimeen. Merci, monsieur Mattes. Olkaa hyvä, kollega Mates. Now, I, I said that the area in which my experience is quite small is actually... Niin, minä jo totesin, että juuri tällä nimenomaisella alalla eli standardien noudattamista koskevaan valvontaan liittyen minulla ei ole hirveästi kokemusta. Olen toiminut kylläkin alalla ja tiedän, että Tämä aiheuttaa tietyltä osin EU-budjetissa ongelmia. Ja kyllä minä olen aika lailla samaa mieltä asiasta. Ehkä meidän tulisi pohtia sitä, että miksi näitä ongelmia ei ole voitu ratkaista. Minulla nyt ei ole mitään ratkaisumallia tarjolla, Mutta mitä tulee tähän standardien noudattamista koskevaan valvontaan, niin ehkäpä tässä pitää huomioida se, että pitää katsoa enemmänkin sitä, että miten nämä ohjelmat on pantu käytännössä täytäntöön. Ehkäpä laajempi kokemukseni muilla saroilla sitten kompensoi sitten näitä puutteita tällä mainitsemallanne saralla sääntöjen mukaisuutta koskevassa tarkastuksessa. Kyllä minä uskon, että minä voin myöskin tämän tyyppisiä kysymyksiä käsitellä. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Mulder. Thank you. Uh, also welcome here in this... Kiitoksia. Tervetuloa minunkin puolestani valiokuntaamme uuden EUn jäsenvaltion uutena ensimmäisenä ehdokkaana. Minulla on yksi yleisluontoinen kysymys ja yksi spesifimpi kysymys. Ensinnäkin kysyin, niin että yksi tilintarkastustuomioistuimen tärkeimpiä tehtäviä on raportoida vuosittain ähm, tarkastuslausumasta on selvää, että kaikki voivat tehdä virheitä. Kahden prosentin äh, virhetaso on hyväksyttävä, mutta olemme olleet jo 18 vuotta EUn talousarviossa tämän yläpuolella. Viime vuonna 3,7 prosenttia aluerahastossa tämä luku oli paljon korkeampi. Mitä mieltä olette tästä järjestelmästä, miten sitä voitaisiin parantaa ja miten sitä voidaan verrata oman maan järjestelmään, eli minkälaiset luvut teillä on Kroatiassa ja miten tilintarkastuselimenne puuttuu tämänkaltaisiin virheisiin. Sitten toinen kysymykseni. Minäkään en ole tyytyväinen antamanne vastauksen siitä, mitä sanoitte, että jos parlamentin tai tämän valiokunnan kanta jäsenyydestä tai ehdokkuudestanne on kielteinen. No mitä, miten voitte tehdä yhteistyötä valiokunnan kanssa, joka ei teihin luota? On the last one. Okay. Aloitetaan jälkimmäisestä. Olisi hyvin epätodennäköistä, että en vetäisi ehdokkuuttani pois, jos saisin kielteisen kommentin tältä. En sanonut, että jäisin sitä pohtimaan, vaan sanoisin, että olisi hyvin todennäköistä, että vetäytyisin. Ei nyt lähdetä tälle ristiriitojen tielle kuitenkaan sen suhteen, mitä olen kirjoittanut ja mitä olen sanonut. Kyllä minä otan tämän tilanteen vakavasti, jos eteen tulee, ja todennäköisesti vetäydyn. Jossain määrin haluaisin myös kuulla ne syyt, jotka johtavat hylkäävään kantaan. Sitten olisi paljon helpompi olla, olla samaa mä, mieltä ja kenties vetäytyä sitten. No sitten virhetasosta. Sehän on aivan ilmiselvästi ongelma. Minua hämmästyttää se, kuinka tiuhaan näitä virheitä on, ei pelkästään virhetaso sinällään. Aivan ilmiselvästi monia kysymyksiä tässä on huomioitava. Jos virheet ovat toistuvia, niin kenties tiettyjä korjaavia toimia ei ole joko täytäntöön pantu tai asianmukaisesti laadittu tai suunniteltu. nykyinen järjestelmä luo sellaisia kannustimia, että jokainen jäsenvaltio haluaa maksimoida resurssien käyttöasteen. Ja tämä vaikuttaa sitten kaikkien valvontaelinten asenteeseen, joiden pitäisi valvoa sitä, miten menettely etenee. kun on näin pitkä historiikki takana tällaisesta virhetasosta, niin kenties pitäisi miettiä asia perusteellisesti uudemman kerran, mutta tässä vaiheessa en tietenkään minkälaisia ratkaisuja voi ryhtyä tarjoilemaan. Kenties professorin ominaisuudessa voisin todeta, että joissakin tapauksissa yhteisen hallinnoinnin astetta voitaisiin vähentää keskitetymmän ratkaisun suuntaan, mutta tämähän olisi poliittisesti varsin vaikea ratkaisu. Voitaisiin kenties harkita sellaisia mekanismeja, jotka loisivat vähemmän kannustimia sen suuntaan, että käytetään sataprosenttisesti se, mitä on tarjolla. Ja sitten kansalliset lausumat EU-resurssien käytöstä. Miksihän näistä käytetään ilmaisua declaration ilmoitus? Eikö näiden pitäisi olla jonkinlaisia raportteja EUn varojen käytöstä? Raportissa todettiin, että näin ja näin paljon resursseja on käytetty – ja tämä sitten esiteltäisiin poliittisena menestyksenä. Mutta pitäisi myös perustella se, että varat on käytetty hyvin ja ovat äh, toteuttaneet äh, niille asetetut tavoitteet. Kun luin ehdotuksia tästä kansallisesta julkilausumasta, niin ymmärsin, että jotkut toteuttavat tämän hyvinkin muodollisesti. Kenties tässä tarvittaisiin jonkinlaista kattavampaa kansallista raportointia niin, että voitaisiin parantaa sitä, millä tavalla näitä resursseja käytetään, eli laadun parantamista. Tässä se, mitä voin tässä vaiheessa asiasta todeta. Paljon kiitoksia, herra Mates. Muita kysymyksiä ei enää ole, paitsi edustaja Odi haluaa vielä esittää jatkokysymyksen. Joo. Kiitos puheenjohtaja. Ei kysymys, vaan oikeastaan täsmennys. Jota todella kaikki tulee selväksi. Kun kollegat puhuivat ehdokkaan päätöksestä siinä tapauksessa, että otettaisiin kielteinen kanta, niin Kyse ei ole tästä valiokunnasta. Kyse on siitä, että jos parlamentti ottaa kielteisen kannan. Usean otteeseen totesit, että jos tämä valiokunta, tämä valiokunta antaa lausunnon, mutta teille esitettiin kysymys, että vetäytyisittekö te ehdokkuudesta, jos parlamentti eh, ei sitä teille, ei antaisi teille myönteistä lausuntoa. Kensunk. Eh. Niin, tämä on tärkeä täsmennys. Valiokuntahan antaa täysistunnolle suosituksen. Onko tässä vielä olemassa jotain muita puheenvuoropyyntöjä? Kollegat Söndergaard ja Gressle haluavat käyttää puheenvuoroja. No, kuullaan ensin näitä mainittuja kollegoja. Arvoisa edustaja Söndergaard, ensimmäisenä olkaa hyvä. Øh, og mange tak for, fordi at de er til stede her i dag i, øh, i udvalget. Kiitos siitä, että tulitte tänään valiokuntaan. Kysymykseni liittyy siihen, että hiljattain on julkaistu tutkimus, jonka mukaan Kroatia on yksi Euroopan korruptoituneempia maita. Ja olisi hyvä kuulla teiltä huomioita tähän liittyen. Miten äh, selitätte sen, että näin todella on? Ja miten tämä korruption laajuus vaikuttaa suhteisiin Euroopan unioniin. Pyydän kantaanne tähän asiaan, koska haluaisin kuulla, miten suhtaudutte yleisesti korruptio-ongelman maassanne. Paljon kiitoksia sitten edustaja Gressle. No minä voinkin jatkaa tästä suoraan kysymällä, että miten tulkitsette Kroatiassa tätä ongelmaa, joka liittyy varojen käyttöön ja mitä te voisitte, miten te voisitte tilannetta korjata. Mehän tiedämme, että jäsenten pitäisi olla riippumattomia kansallisesta toiminnasta, mutta tietenkin te olisitte tärkeä yhteyshenkilö kansallisen tason toimijoille. Eli kollega Sondergaard viittasi tähän nimenomaiseen ongelmaan, eli tämä vaikuttaa suuressa määrin kansallisen tason hallin, nettojärjestelmän toimintakykyyn. Me tiedämme, että jäsenvaltion edustajat ja kollegat yrittävät sitten puuttua tilanteeseen, mutta nyt kysyisinkin teiltä, että missä määrin te olisitte kykenevä ja halukas puuttumaan tähän nimenomaiseen asian tilaan? Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten kollega Mates, voisitteko vastata näihin esitettyihin kysymyksiin? Gentlemen. Okay. Uh, ich habe den Kollegen Ehrenhaus. Anteeksi, en huomannut kollega Irnhauseria. Hänkin haluaa käyttää vielä puheenvuoroa. Olkapas hyvä. Niin, halusin välttyä väärinkäsitykseltä. Ymmärsinkö oikein, että te vastustatte kansallisia tarkastuslausumia? Management. Kiitoksia. Kyse on näistä ilmoituksista, jotka liittyvät varojen hallinnointiin. Olkaa hyvä, edustaja Mates. On um, question about corruption. Uh, Ensin korruptiosta ja yhteistyöstä EUn kanssa. Kun valmistaudun jäsenyyteen, Kroatia on tehnyt läheistä yhteistyötä EUn kanssa. Ja meillä on myös erityinen syteen virasto, syteen viranomainen, korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden syyttämiseen. Entinen pääministeri ja myös varapääministeri, puolustusministeri, maatalousministeri ovat tulleet syytetyksi. aika lailla sitä työtä, mitä syyttäjäviranomaiselta voi olettaakin. Tämähän osoittaa, että toimiin todella on ryhdytty. Tässä minun vastaukseni tuohon kysymykseen. En voi kuvitella, että lähtisin vastustamaan Euroopan parlamenttia tässä asiassa. Jos koko parlamentti minua vastaan äänestää, niin kyllä minä vetäydyn. Sanotaan se nyt näin. No sitten nämä kansalliset tarkastuslausumat tai julkilausumat. Tämä ilmaus, declaration, minua yllästytti. Minusta raportti ilmauksena tai käsitteenä voisi olla asianmukaisempi, kun raportoidaan siitä, miten EU-varoja on käytetty. Tuen tätä mekanismia täysin. Sen pitäisi olla muutakin kuin vain virallinen. Siinä pitäisi olla kyllä paljon myös substanssia. Mutta täytyy pohtia, mitä yksi hallitus tekee, mitä toinen tekee. Virhetasoon liittyy ongelmia ja liittyy myös laajempia kysymyksiä siitä, kuinka tehokkaasti näitä varoja käytetään. Eli kattavampi kansallinen raportointi näiden varojen käytöstä voisi olla asianmukainen vastaus. Jäikö joku kysymys vastaamatta? Uh, management declarations, okay. Niin, hallintolausumakysymykseenkin sitten Muita kysymyksiä ei taida olla, joten oikein paljon kiitoksia. Herra Mates. Ja tämän kuulemisen päätteeksi vielä puheenvuoro esittelijällemme. Olkaa hyvä. Si, ähm, Kiitos puheenjohtaja. Halusin vain kiittää herra Matisia, joka lopuksi sanoi, että jos parlamentin täysistunto ei tukisi häntä, niin hän olisi valmis vetämään ehdokkuutensa. Tämä taisi olla vastaus. Halusin kuitenkin myös rohkaista häntä. Siis kyllähän me todella ajamme sitä. On meidän etujemme mukaista, että uusia välineitä oikealla tavalla valvotaan, jota nyt siis luodaan. Puhuit, että nämä hallitusten välisiä ja näiden osalta valvonta on hankalampaa, mutta joka tapauksessa tarvitsisimme hieman tilintarkastustuomioistuimen jäsenten luovuutta niin, että myös parlamentti demokraattisella tavalla voisi valvoa sitä, mitä tehdään ja kuinka eri välineitä käytetään ja myös sen osalta, miten niitä voidaan käyttää. Teillä on siis kokemuksia IMFstä ja EUn yhteisistä erilaisista valtuuskunnista. Ja lopuksi kysyisin teiltä vielä, olisitteko valmis, jos teitä suositeltaisiin tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi, niin olisitteko valmis tekemään yhteistyötä tämän val- valiokunnan kanssa näissä toimissa finanssipoliittisen ja talouspoliittisen toiminnan valvomiseksi demokraattisesti. Jos näin ei ole, niin ongelmia syntyy. Yeah, thank you very much. Paljon kiitoksia. Kollega Mates, olkaa hyvä. Provides opinions. Totta kai. Lausuntoja, kertomuksia ja raportteja annetaan, mutta päätöksiä ei suoraan tehdä. Ainut tapa toimia tehokkaasti on tehdä yhteistyötä muiden toimielinten kanssa EU:ssa ja erityisesti parlamentin kanssa myös näissä asioissa. Joten kyllä yhteistyön täytyy olla läheistä totta kai tässä kysymyksessä, jonka mainitsitte. Mutta tämä kehyshän on kehittyvä asia. Menettelytavat kehittyvät, mutta kyllä tämä tehtävä on hyvin monimutkainen. Nämä ovat ratkaisuja, mutta tähän liittyy myös tiettyjä oikeudellisia ongelmia. Kaikki syyt yhteistyölle ovat kyllä olemassa ei niinkään niin, että olisi syytä sille, että ei tehtäisi yhteistyötä. Lang, thank you very much. Noin, paljon kiitoksia. Kiitoksia näistä vastauksistanne. Olette panneet merkille, että meidän valiokunnallemme yhteistyö tilintarkastustuomioistuimen kanssa on erittäin tärkeää. Oikein paljon kiitoksia, herra Mates. Okay. So now we have to a little break. Uh, of... Nyt lyhyt tauko, kunnes Romanian hallituksen nimittämä jäsen, nimittämä ehdokas on saapunut paikalle. Ja, liebe Mitglieder Arvoisat talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet, voimme jatkaa toisen ehdokkaan kuulemisella. Kyse on Romanian viranomaisten nimittämän ehdokkaan herra Pufanin kuuleminen. Toivottavasti äänsin nimenne oikein. Kollega Pufan, me olemme sopineet siitä, että jokainen ehdokas voi lyhyesti esittäytyä. Teille annetaan viisi minuuttia aikaa ja te olette saaneet myöskin ennakkoon kyselykaavakkeemme ja tämän alustuksen jälkeen valiokunnan jäsenet saavat mahdollisuuden esittää teille kysymyksiä. Ja tässä noudatetaan ryhmien koko liittyvää menettelytapasääntöä ja esittelijä tietenkin. Mutta kollega Pufan nyt voitte esittää oman alustuksenne, olkaa hyvä. Monsieur le Président, chers membres de la Commission. Puheenjohtaja, valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on kunnia olla täällä tänään käymässä vuoropuhelua kanssanne. Ja olen tyytyväinen, että voin näin vastata minulle esitettyyn tehtäväpyyntöön. Minulla on ollut mahdollisuus äh, näin aloittaa vuoropuhelu, jota toivon voivani jatkaa kanssanne ja myös muista aiheista, jotka liittyvät tähän tehtävä sarkaan. Nämä kysymykset ovat erityisen tärkeitä Euroopan unionin kansalaisten näkökulmasta. Teidän luvallanne Lyhyesti esittelisin ammatillista urani. Ja tämän jälkeen mielelläni vastaan minulle esitettyihin kysymyksiin. Suurin osa ammattiurastani äh, on ollut Romanian tilintarkastustuomioistuimessa. Vuonna 1994 läpäisin virkamiestestin. Tästä lähtien olen siellä ollut erilaisissa tehtävissä. Olen ollut korkeassa virassa, pääsihteerin tehtävässä. Tämä tehtävä vaatii tiettyä ammatillista pätevyyttä, mutta myös korkeaa moraalia. Tämä periaate on minulle ollut aina tärkeä julkisen hallinnon periaatteet, toiminnan valvonta vaatii myös hallinnollisia kykyjä ja johtamiseen liittyviä kykyjä sekä päätöksentekotaitoja. Usein tämä on vaikeata, erityisesti näinä budjettin rajallisuuden aikoina säästöjä täytyy toteuttaa ja tämä on oleellisen tärkeää. Kun ajatellaan Romanian tilintarkastustuomioistuinta tehtävässäni niin olen budjettivaroja ja niiden käyttöä mahdollisimman tehokkaasti valvonut sekä ollut mukana tilintarkastuksen järjestämisessä samanaikaisesti – olen ollut mukana budjetin laadinnassa ja olen valiokunnissa ollut tukemassa edustajan huoneessa ja senaatissa näitä ehdotuksia. Täsmennän, että kun ajatellaan tilintarkastustuomioistuimen riippumattomuutta, Romanian tilintarkastustuomio tuomioistuin on toiminut näiden kansainvälisten periaatteiden mukaisesti ja parlamentin hyväksynnässä. Haluaisin korostaa, että tilintarkastustuomioistuin Romaniassa on implisiittisesti alistettu myös verifiointivaliokunnan tarkastustoimille. Parlamentin molemmat kamarit niin ikään valvovat äh, toimintaa ja minkäänlaista kielteistä äh, vaikutusta ei ole koskaan havaittu. Olen ollut myös koordinoimassa ulkoisen rahoituksen ohjelmaa Romanian tilintarkastustuomioistuimessa, jossa olemme noudattaneet eurooppalaisia standardeja näissä elvytysohjelmissa. Olen ollut mukana myös koulutustoimessa, jotta tilintarkastustuomioistuimen tehtävät äh, voin hyvin toteuttaa, niin totta kai olen ollut mukana metodologisessa uudistustyössä ja kriteereiden laadinnassa. Olen myös täytäntöönpannut sisäisen valvonnan metodeja. Minun on ollut tehtävieni yhteydessä mahdollisuus olla mukana myös sisäisessä tehtävien jaossa niin, että noudatamme oikeudellisia määräyksiä hyvän, hyvän varainhoidon periaatteiden mukaisesti olen myös mukana siinä tiimissä, joka toteuttaa institutionaalisia uusia määräyksiä, jonka mukaisesti tilintarkastustuomioistuin kiistat ratkaistaan erityistuomioistuimissa. Tilintarkastustuomioistuimen toiminta Romaniassa on järjestetty uudelleen modernilta perustalta ja hyvien käytäntöjen mukaisesti muissa äh, julkista rahoitusta valvovissa laitoksissa olemme kokeneet suuren mullistuksen toiminnassamme näiden uudistusten myötä. Se liittyy myös sertifiointiin menojen osalta. Olemme toteuttaneet expost valvontaa. Tämä on vaikuttanut huomattavalla tavalla Romanian tilintarkastustuomioistuimen työhön. Olen ollut suoraan mukana laadinnassa ja täytäntöönpanossa äh, strategioiden osalta tilintarkastustuomioistuimessa sekä äh, henkilöstön jatkuvan koulutuksen järjestämisessä. Niin kuin tiedätte, tämä työ on keskeinen osa tilintarkastustuomioistuimen työsarkaa. Näin ollen olen ollut mukana laatimassa henkilöstön koulutus- ja eh, ylennyspolitiikkaa ja olen varmistanut eh, myös eh, sääntöjen noudattamisen henkilöstöhallinnossa. 17 vuoden ajan olen koordinoinut valvontatoimia tilintarkastustuomioistuimessa – investointien ja julkisten hankintojen alalla. Pääsihteerinä olen pyrkinyt kehittämään toimintaamme niin, että kaikki johtajat omaavat sellaiset ominaisuudet, että voimme tehokkaasti eh, suoritushakuisesti toimia. Uskon, että minulla on kattava näkemys asioiden kehittymisestä ja pystyn myös viestimään tehokkaasti tilintarkastustuomioistuimen tehtävästä niin, että voimme toimia uskottavasti ja ammattimaisesti julkisten varojen käytön valvonnassa. Katson, että minun pitkä urani korkeana virkamiehenä tilintarkastustuomioistuimessa Romaniassa on tuonut sellaisia tuloksia, joita kaikki tilintarkastustuomioistuimen presidentit ovat äh, kyllä arvostaneet kaudellani. Ja toivon, että tämä muodostaa jonkinlaisen käyntikortin, jota, jolla voin omapanostani suositella, niin että todella kunnioitan äh, ammattimaisia standardeja, jotka ovat keskeisen tärkeitä – tämän alan toiminnassa. Nyt kun ajattelemme tulevaisuutta ja toivon, että saan teidän myönteisen lausuntonne, haluaisin olla teidän kumppaninne vuoropuhelussa. Olen vakuuttunut siitä, että läheinen yhteistyö tämän valiokunnan jäsenten kanssa mahdollistaa sen, että teidän näkemyksenne, teidän ehdotuksenne, suosituksenne – näkyvät myös tilintarkastustuomioistuimen tekemässä työssä. Totta kai olen valiokunnan käytettävissä aina silloin, kun katsotte sen olevan tarpeellista. Ja olen vakuuttunut siitä, että Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen toiminta toteutuu Euroopan parlamentin kanssa yhteistyössä konsultoiden sopimusten perusteella. Haluaisin jatkaa myös niitä suosituksia, joita komissio on esittänyt, joita parlamentti on hyväksynyt, jotta voimme korjata havaitut puutteet. Lopuksi haluaisin todeta, että olen vakuuttunut siitä, että meillä on yhdessä Euroopan parlamentissa ja tilintarkastustuomioistuimessa yhteisvastuu, joka on merkittävä asia. Meidän täytyy varmistaa, että julkisen rahan valvonta Euroopan unionissa toteutuu tehokkaasti ja avoimesti. Tämä on oleellinen aspekti kansalaisten näkökulmasta ja Euroopan unionin toimielinten näkökulmasta. Erityisesti nykyisissä vaikeissa kriisin olosuhteissa tämä on tärkeää. Meidän täytyy vahvistaa kansalaisten sitoutumista Eurooppa-hankkeeseen ja, ja toimielimien elimiin kokonaisuutena. Haluan kiittää teitä ja mielenkiinnolla jään odottamaan kommenttianne ja kysymyksiänne. Euh, Paljon kiitoksia kollega Buffan. Ja nyt puheenvuoron saa edustaja Ajala Sender, mikäli haluatte sanoa jotain. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin tervetuloa herra Pufan talousarvion valvontavaliokuntaan. Ensi kertaa meillä on edessämme henkilö, joka todella on kansallisessa tilintarkastustuomioistumissa aktiivisesti toiminut lähes 20 vuoden ajan, 30 vuoden ajan, joten ei meidän tarvitse tässä hänelle nyt selittää, miten tilintarkastustuomioistuimet toimivat. Ja, jos, ja koska kokemuksenne on niin laaja, niin halusin kysyä teiltä liittyen siihen, kun vuonna 2003 teidän piti lähteä uudelleen muotoilemaan ja uudistamaan tilintarkastustuomioistuimen toimintaa, jotta tuomioistuinta saatiin lähemmäs eurooppalaisia perinteitä ja toimintatapoja. Voisitteko hieman kertoa, miten teitte tätä työtä ja mitä ongelmia työssä oli ja mitä oppeja. Tästä voitaisiin ottaa myös yhteisen tilintarkastustuomioistuimen käyttöön. Ja sitten toiseksi, kun katsotaan suosituksia tai mahdollisia neuvoja, puhutte Romanian tapauksesta ja yhteistyöstä, joka voi auttaa meitä. Se on hyvä esimerkki kaikki tulevaisuutta silmällä pitäen. Siis tehtäisiin yhteistyötä myös kansallisten tarkastuselinten kanssa. Tässä valvontaongelma ei koske pelkästään EU-tasoa, vaan tässä olisi tärkeää, että saataisiin juuri myös kansalliset tahot tehokkaasti valvomaan – varojen käyttöä kansallisella tasolla ja näin saataisiin liikettä myös kansallisiin tilintarkastustuomioistuimiin. Eli Romanian tapauksessa saatiin parannusta aikaan rahastojenvalvonnassa ja kysyisin, näkisittekö, että samaa menetelmää voitaisiin käyttää myös Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa. Ja sitten miten Romanian tilintarkastustuomioistuimen toimilla on pystytty torjumaan korruptio- ja petoskysymyksiä. Kuten tiedätte, valiokuntamme on usein ollut hyvin huolissaan Romanian tilanteeseen, tilanteesta tältä osin. Sitten vielä, kun katson näitä asiakirjoja, niin näen, että olette hyvin, olette opiskellut ja jatkanut elinikäistä oppimista esimerkillisesti jatkuvasti. Ja olette tehneet yhteistyötä Roomassa ja Berliinissä ja muualla seitsemän eurooppalaisten instituutioiden kanssa. Ja halusin kysyä, vuonna 2008 toimitte eräässä yliopistossa, jonka hyvin tunnen, Galati. Ja halus, halusin kysyä, mikä oli motiivina sille, että vuonna 2008 lähditte kouluttautumaan entistä pidemmälle. Kiitos. Ja, vielen Dank, Frau Ajala Sender. Kiitokset edustaja Ajala Sender ja nyt vieraalle mahdollisuus antaa omat vastauksensa näihin kysymyksiin. Da, mulțumesc doamna Ajala Sender pentru întrebările puse. Paljon kiitoksia kollega Ajala Sender näistä esittämistäni kysymyksistä. Ensimmäiseen kysymykseen liittyen toteaisin, että te viittasitte Romanian tilintarkastustuomioistuimen toimintaan ja toteutettuihin muutoksiin. Me olemme tehneet näitä muutoksia huomioiden parhaat käytänteet. Vuoden 2003 jälkeen alkoi ensimmäinen vaihe tilintarkastustuomioistuimen uudessa toiminnassa. Jotkut työntekijät lopettivat toimintansa, ja vuonna 2005 raho- rahoituskysymyksistä vastaavat uloiset syyttäjätkin lopettivat työnsä tilintarkastustuomioistuimessa. Ja tähän liittyen voin sanoa teille, että sen jälkeen kun nämä kollegat lopettivat työnsä, eli tuomarit lopettivat työnsä, niin Tilintarkastustuomioistuin joutui seuraavan jakson aikana käsittelemään erinäisiä kysymyksiä, jotka liittyivät siihen, että millä tavalla tiettyjä juttuja tulisi käsitellä. Mielestäni olisi ollut hyvä, jos varainkäytöstä vastaavat tuomarit olisivat jääneet tilintarkastustuomioistuimeen. Mutta meillä oli sitten muita henkilöitä, jotka sitten vastasivat tästä tarkastustyöstä ja he joutuvat vastaamaan myöskin tällaisesta juridisesta tarkastuksesta, mutta on sanottu, että rakenne on ollut hiukan puutteellinen juttujen käsittelyn suhteen. Eli että asiat olisi ollut järkevämpi hoitaa toisin. Eli jos olisi voitu käyttää muiden maiden käyttämiä tilintarkastusmalleja. Sen verran siitä. Sitten mitä tulee elinikäiseen oppimiseen, sen verran voin sanoa, että olen osallistunut lukuisiin jatkokoulutustilaisuuksiin, tällaiseen kaupunki, ystävyyskaupunkiprojekteihin. Olen ollut yhteistyössä, yhteydessä saksalaisiin kollegoihin, yhdistyneen kuningaskunnan kollegoihin ja päätin myöskin jatkaa kouluttautumista Romaniassa. Se oli mielestäni järkevää täydennyskoulutusta ja sitä kautta minulle on avautunut selkeämpi näkemys tarkastus- ja valvontatyöstä ja siitä, miten tämä tulisi käytännössä toteuttaa. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Ivan. Edustaja Ivan, olkaa hyvä niin minähän sanoin, että me etenemme tässä ryhmien koon määräämässä järjestyksessä, joten kollega Odi saakin seuraavana puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa teille, herra Buffan. Haluaisin esittää kolme kysymystä. Ensimmäinen liittyy teidän pätevyytenne. Perussopimus määrää, että tilintarkastustuomioistuimen jäsen ja henkilöt jotka kuuluvat kansalliseen tilintarkastustuomioistuimen. Näinhän on, te olette kansallisen tilintarkastustuomioistuimen jäsen, mutta kuitenkaan teidän tilintarkastuskokemuksenne ei näy tästä CVstä. Jos te olette jäsenenä Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimessa, niin te teette siellä kollegion jäsenenä työtä ja otatte kollektiivisesti kantaa tarkastuslausumien kautta tilien oikeellisuudesta ja niiden taustalla olevien operaatioiden lainmukaisuudesta. Kun ajatellaan julkista sektoria, niin sehän tulee nimenomaan kyseeseen. Tunnetteko te nämä normit, nämä standardit, jotka liittyvät tilintarkastukseen? Jos te ette tunne näitä normeja, niin katsotteko, että voisitteko suorittaa täydennyskoulutusta. Ja sitten voisitteko sanoa vielä, mikä oli tämän tilintarkastustutkintonne sisältö, johon viittaatte taloustieteellisen tiedekunnan tutkintoon? Sitten kun ajatellaan Romanian tilannetta, niin 42 alueellisen kamarin työn koordinointi on tässä mainittu. Teittekö te koordinointityötä tilintarkastuksen näkökulmasta vai pikemminkin hallinnollisen toiminnan näkökulmasta pääsihteerinä tilintarkastustuomioistuimessa? Ja, vielen Dank. Eine ganze Reihe von... Paljon kiitoksia. Siinä olikin tukku kysymyksiä, joten olkaapas hyvä, kollega Buffan. Mulțumesc, domnule Odi, pentru întrebările adresate. Kiitoksia edustaja Odi kysymyksestä. Lähdetään liikkeelle tutkinnostani. Minulla on laskentatoimen tutkinto. Uskon itse elinikäiseen oppimiseen. Koko elämän ajan voi uutta oppia. Suoritin tämän tutkinnon 53 vuotta vanhana. Kysyitte myös näistä 42 kamarista, jaoksesta tilintarkastustuomioistuimen alalla. Ne tekevät työtään Romaniassa niin, että jokaisessa maakunnassa on tällainen kamari tai osasto. Se valvoo hankintoja ja investoja, investointeja kun tilin sitten käy näissä instituuteissa valvomassa ja seuraamassa tilien oikeellisuutta, niin noin tässä puhutaan siis teiden rakentamisesta, koulujen rakentamisesta, urheilukeskusten rakentamisesta ja niin edelleen. Eli me menemme paikan päälle. Minä olin valvontatiimin johdossa. Tätä työtä tehdään vuosina 1994 vuoteen 2003 saakka. Valvoimme sitä, miten rahat on käytetty, minkälaisia julkisia investointeja niillä on toteutettu. Hankkeen eri vaiheet myös tarkastettiin, toteutettavuustutkimus, kustannusarviot, äh, rahoitusstandardit ja niin edelleen. Ja valvonnan jälkeen, kun olimme tutkineet, oliko rahat käytetty oikein, niin Tämä oli tavallaan jonkinlainen vastuuvapaus maakunnan tasolla, jonka jaosto antoi. Ja lopussa siis saimme 42 kertomusta, raporttia. Pääosa, osin kävimme niissä maakunnissa, joissa puhuttiin suurimmista summissa ja joissa tarvevalvonnalle oli kourin tuntuvin. Perehdyimme siis siihen, millä tavalla näitä varoja käytettiin. Aina jos ongelmia havaittiin sen suhteen, miten dokumentti oli laadittu, kaikilla ministeriöillähän on tilintarkastustiimi, joka voi sitten erityistarkastuksia toteuttaa tarvittaessa. jos jonkinlaisia ongelmakysymyksiä, epäselvyyksiä oli, niin minä itsekin pystyin tällaisia lisätarkastuksia määräämään. Niin kuin tiedätte, pääsihteerinä tilintarkastustuomioistuimessa esittelin nämä raportit täysistunnolle ja jälkeenpäin sitten myönnettiin budjetin vastuuvapaus parlamentin asianomaisille valiokunnille. Ja jos tarpeen, niin me olimme sitten mukana esittelemässä näitä raportteja. Esititte myös toisen kysymyksen. Se liittyi siihen, että jos saan vihreää valoa teiltä, niin miten jatkaisin omaa työtäni Niin tarkastustuomioistuimessa Luxemburgissa. Sikäli kun minä tiedän, niin kollega, jonka minä korvaisin tehtävässäni, tekee nyt työtään energia- ja liikenneosastossa. Jos minut nimetetään ja kun otetaan huomioon kokemukseni, niin uskon, että voin tässä osastossa nimenomaan tehdä hyvää työtä. Paljon kiitoksia. Ja nyt SD-ryhmän edustaja Ivanin puheenvuoroon. Lämpimät onnitteluni kaikista tehtävistä ja siitä, että olette tulleet kouluttautuneet näin pitkälle ja päässeet näin pitkälle. Elinikäinen oppiminenhan on yksi tärkeimmistä eurooppalaisista periaatteista. Ja Viime aikoina teitä vastaan on tavallaan tässä puhuttu. Ja pyydän tässä anteeksi. Ehkä kollegoiden puolesta ei tässä nyt ole kritisoitu suoraan teitä. Makovei on ollut tässä mukana. Siis en tiedä, pystymmekö vakuuttamaan Makoven siitä, tarvitaanko romanialainen jäsen tilintarkastustuomioistuimeen. Siis kun puhutaan nyt teidän työkokemuksesta, niin teillä on hallinnollista kokemusta, mutta vaikka olette jo vastannutkin monin kysymyksiin, niin kysyisin vielä tarkastuskysymyksistä. On muita kollegoita tilintarkastustuomioistuimessa, jolla ei ole kokemusta tar- tarkastuksista, tilintarkastuksesta, mutta he silti saivat luvan toimia tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä. Itselleni tärkeää olisi kuulla, että kun vastuvapauksia, olette antanut vastuvapauksia eri instituutioille, ja hallitus on ollut oikeistolainen, niin miten PDL-puolue on arvioinut työtä, niin onko se ollut kielteistä vai myönteistä? Paljon kiitoksia näistä kysymyksistä. Niin, tilintarkastukseen liittyen. Totesin jo äsken, että omaamani kokemus, eli 19 vuotta olen toiminut Romaaniassa tilintarkastustuomioistuimessa. Ja minä uskon, että tämän työkokemuksen perusteella voin sanoa osallistuneeni moniin toimiin, myöskin tarkastustoimiin ja olen myöskin laatinut tilintarkastuskertomuksia. Sen verran voin sanoa tässä vaiheessa ja vuodesta 1994 alkaen ja kun vuodesta 2002 alkaen toimin myöskin pääsihteerin ominaisuudessa, niin nämä tehtävät minulle on annettu kilpailun kautta. No jos hallit, yleensähän hallitus nimeää nämä virkamiehet tehtäviinsä. Ja kuten sanottu, minä olen opiskellut taloustiedettä romanialaisessa yliopistossa ja siellä erikoistuin tilintarkastustoimintaan. Kyse on maineikkaasta yliopistosta ja mikäli olette kiinnostuneita, niin kyllä minulla on nämä kaikki tutkintotodistukset myöskin alkuperäisinä versioina mukana. Eli jos haluatte nähdä ne, niin se onnistuu. Olen osallistunut myöskin jatkokoulutus tarjontaan sekä Romaniassa että ulkomailla. Ja olen sitä mieltä, että olen kykenevä, olisin kykenevä hoitamaan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen tehtävät. Ja mitä tulee sitten vastuuvapauden myöntämiseen, silloin kun toimin pääsihteerinä, niin yksi tehtäväni oli juuri vastuuvapauden myöntäminen. Kaikki perustuu tilintarkastustuomioistuimen käsittelemään kertomukseen muun muassa menoista, Sitten on esitetty kommentteja tai kysymyksiä, joihin on sitten annettu vastauksia, mutta siinä tämän tyyppisiin tilaisuuksiin en osallistunut. Asiakirjat allekirjoitti tilintarkastustuomioistuimen puheenjohtaja, ne jätettiin sitten parlamentin käsiteltäväksi. Minulle on myönnetty tähän liittyen vastuuvapaus ja yhtä lailla vastuuvapaus on myönnetty myöskin viimeisenä 11 vuotena, kun toimin pääsihteerin ominaisuudessa koskaan. Tämän 11 vuoden aikana minua ei ole nuhdeltu toimistani, muun muassa sen suhteen, miten olen toiminut muun muassa pääsihteerin ominaisuudessa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Mulder, olkaa hyvä. Thank you, eh, chair. Kiitos puheenjohtaja. Tilanne EU:ssa on se, että tilintarkastustuomioistuimemme yksi tehtävistä on antaa selvennys ja tarkastuslausuma budjetistamme. 18 vuoden ajan tämä on ollut kielteinen. Pientä parannusta on ollut, vaikka takapakkiakin on otettu. Mutta jos katsoo tilannetta vuosien varrelta, niin tilanne on hieman parantunut. Olisiko teillä parannusehdotuksia siitä, miten päästäisiin eteenpäin, miten tarkastuslausumasta saataisiin myönteinen ja onko Romaniassa kenties samankaltainen järjestelmä käytössä, minkälainen suuntaus siellä on tilien osalta ollut viime vuosina. Ja, vielen Dank, Herr Buchan. Kiitoksia kollega Puvan, olkaa hyvä. Kiitos edustaja Mulder esittämästä kysymyksestä. Niin kuin me kaikki tiedämme, tarkastuslausuma, jonka tilintarkastustuomioistuin antaa. Ja Euroopan unionissa tämä lausuma on ollut jo vuosikausia kielteinen. kun ajattelemme tarkastuslausumaa, niin sehän perustuu totta kai tilien tarkistamisen ja unionin budjetti on monivuotinen budjetti luonteeltaan. Virhetaso, kun ajatellaan tarkastuslausumaa, virhetaso on korkeampi kuin se virhetaso, johon päästäisiin, kun ajatellaan kaikkien ohjelmien vuosikohtaista toteuttamista. Vaikkakin tiukkoihinkin sanktioihin on, on menty, niin tietyt maat eivät ole voineet täyttää niitä ehtoja ja standardeja, joita komissio niiltä on vaatinut. Esititte kysymyksen myös Romanian tilanteesta. Tilintarkastustuomioistuimessa on käytössä, onko tilintarkastustuomioistuimessa käytössä samantapainen tarkastuslausuma? Tällaista tarkastuslausumaa meillä ei ole kokonaisbudjetista, mutta esimerkiksi sosiaaliturvaa budjetista, jokaisesta politiikan alasta samantapainen tarkastuslausuma on käytössä. The next, the next is... Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Gressle. Freue mich, dass wir uns wiedersehen, Pufan. Paljon kiitoksia. Olen iloinen nähdessäni teidät uudemman kerran, kollega Pufan. Ja ne, jotka tätä seuraavat, niin varmaankin haluaisivat sanoa, että olisi hienoa, jos tähän ei liittyisi mitään epäselvyyksiä, mutta te tiedätte, että sekä Romaniasta että teidän hyvin tuntemanne henkilöt ovat esittäneet kriittisiä kommentteja. Tähän kyselykaavakkeeseen ja kysymykseen 10 liittyen kysyisin teiltä seuraavaa. Eli mitä lisäarvoa toimintatarkastukset mielestäne tuovat ja miten niiden tulokset olisi otettava huomioon hallinnossa? Tämä on meille tärkeä kysymys, sillä me olemme siirtymässä varainkäytön tarkastukseen. Siinä olisi se pääpaino. Ja jos katsotaan Romanian tilan, tilintarkastustuomioistuimen käytännössäännöstöä, niin voidaan sanoa, että teidän vastauksenne ovat oikeastaan leikkaalima askartelu tekniikkaa käyttäen löytäneet tiesä tähän omiin vastauksinne. Eikö teillä ole mitään omaa henkilökohtaista näkemystä? Eli miten tämä pitää tulkita, kun olette suoraan vain kopioineet tämän tilintarkastustuomioistuimen säännöstöä? Ja varsinkin, jos otetaan vielä huomioon sekin seikka, että tämä romanilaisen tuo, tilintarkastustuomioistuimen toimintakaan ei ole ollut tältä osin hirveän mairitteleva. Olkaa hyvä. Kiitoksia tästä kysymyksestä, Rova Gresle. Mitä tulee vastaukseeni kysymykseen numero 10, voin sanoa seuraavaa. Romanian tilintarkastustuomioistuimen henkilöt osallistuivat erilaisten tarkastusohjelmien laatimiseen ja itse puutuin joihinkin muotoiluihin, kun vastasin kysymyksen kymmenen. Ne No siis tämä tarkoittaa ainoastaan sitä, että olen yhtä mieltä tästä näkemyksestä, joka täällä on tuotu esiin tarkastuksiin liittyen. Hyvä tilintarkastaja tarvitsee tietenkin näkemyksiä, vaistoa, hänen on tarkasteltava asioita kokonaisvaltaisesti. Hänen pitää pystyä yhteistyöhön. Olen johtanut useita tiimejä, olen koordinoinut niitä. Tarvitaan myös päätöksentekokykyä ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä tarvitaan myös johtajataitoja. jotta voidaan kehittää ja parantaa tarkastuksia entisestään. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Makovei. Thank you, President. Um... Kiitos puheenjohtaja. Alkuun toteaisin, että en oikeastaan saanut vastausta siitä, miksi oli käytetty tätä leikkaa liimaa, copy-paste-menetelmää vastauksen suhteen. Alkuun toteaisin, että tilintarkastustuomioistuin tarkastaa sitä, miten eurooppalaisia varoja käytetään. Sillä on keskeinen rooli, kun se valvoo veronmaksajien rahojen käyttöä. Tarkoitus on tuoda tilintarkastustuomioistuimen parhaat ammattilaiset, jotka ovat rehellisiä, joihin voidaan luottaa. Muutoin tilintarkastustuomioistuin heikentyy meidän toimistamme ja se ei suinkaan ole tarkoituksemme. Haluaisin osoittaa oikeastaan nämä sanat kaikille kollegoille kaikissa ryhmissä ja pyytää kaikkia katsomaan faktoja eikä pelkästään ideologiaa. Meillä on myös ideologiaan perustuen henkilöitä nimitetty tilintarkastustuomioistuimeen, mutta pääasiassa rehellisyyteen ja heidän pätevyytensä liittyviin syihin perustuen. Galatsin kaupungissa Danutsin yliopistosta olette saanut tutkinnon 2011 olisitte valmistunut. 2008-2011 olitte opiskelija, täysipäiväinen opiskelija tässä yliopistossa. Samanaikaisesti olitte tilintarkastustuomioistuimessa Bukarestissa pääsihteerinä. Bukarestin ja Kalatsin välillä on 250 kilometriä välimatkaa. Minun on hyvin vaikeaa ymmärtää, miten olette voinut olla kahdessa paikassa, Kalatsin yliopistossa ja Bukarestissa tilintarkastustuomioistuimessa. Kahdessa paikassa, joiden välinen välimatka on 250 kilometriä samanaikaisesti joka päivä ja katsoin yliopiston nettisivuja. Siellä on no, luentoja maanantaista perjantaihin. Miten onnistuitte olemaan kolmen vuoden ajan kahdessa paikassa saman aikaan? Ja toinen kysymys liittyy oikeastaan samaan jaksoon yliopistokauteen. Kaksi vuotta sitten valmistuitte siellä laskentatoimi, ei vaan tilintarkastuspääaineenanne tutkinto, todistus, jonka meille lähetitte, osoittaa, että saitte varsin matalat arvosanat sellaisissa aiheissa, jotka ovat tärkeitä sen suhteen, kun haluatte tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Viittaan tähän sisäiseen tilintarkastukseen, laskentatoimiin. Saitte tässä eh, minimi, pienimmän mahdollisen arvosanan asteikolla yhdestä viiteen ja myös monissa muissa aineissa saitte matalimman mahdollisen hyväksytyn arvosanan. Sitten liitteessä sivulla neljä tutkinnos, tässä CV-sänne toteatte, että olitte siellä viimeisten joukossa 180, noin 180 valmistuneen joukossa. Katsotteko, että tämä suoritustason puute, joka näistä tutkinnoista, dokumenteista käy ilmi, valmistaa teitä akateemisesti tehtävään, jota haette? Kiitos. Paljon kiitoksia sitten kollega Puvan. Ähm. Paljon kiitoksia edustaja Makovei näistä esittämistäni kysymyksistä. Mitä tulee Galatsin yliopistoon ja tähän kurssiin liittyen, niin suoritin sen vuosina 2008-2011 ja voin sanoa, että ehkäpä yliopiston nettisivulta löytyy jo uusittua tietoa, mutta aikanaan kursseja järjestettiin myöskin tai opetusta järjestettiin perjantaisin ja lauantaisin. Silloin yliopisto oli joustavampi ohjelman suhteen ja ei ollut aina läsnäolopakkoa. Sen verran tästä Galatsin yliopistosta. Ja sitten siihen faktaan, jonka mukaan suoritin tutkinnon 53 vuoden iässä. Mielestäni oli tärkeää kouluttautua ja täydentää opintojani sen lisäksi, että toimin Romanian tilintarkastustuomioistuimessa. Mitä tulee arvosanoihini, ne kuvastavat omaa työpanostani ja minä tietenkin yritin tehdä parhaani. Tietenkin tiettyjä ainekohtaisia arvosanoja voidaan kritisoida, mutta jos on 50 tai 53, niin silloin suoritus ei ole enää sillä tasolla kuin parikymppisenä minä tein parhaani ja jatkossakin tulen tekemään parhaani täydentääkseni koulutustani ja varmistaakseni sitä kautta paremman uran. Kiitoksia. Kiitoksia. Niin kuulemista varten oli varattu tietty aika. Onko jollain vielä jotain kysyttävää? No esittelee joka tapauksessa saa vielä puheenvuoron, mutta onko muilla valiokunnan jäsenille jotain kysyttävää? Eipä näytä olevan, joten edustaja Ajala Sender, haluatteko vielä sanoa jotain? Sí, gracias, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Usein herra Puffan tässä valiokunnassa Useinkaan ei katsota pelkästään yhdestä lähteestä tulevia sähköposteja, tässä tapauksessa makoveilta tullutta viestiä, vaan työskentelemme allekirjoitettujen asiakirjojen pohjalta, mutta haluan muistuttaa Makoveille, että ei Einsteinkaan nyt ollut mikään välkyin opiskelija. Eli kun hän opiskeli lakia ja oikeutta, niin äh, siis voi ymmärtää, että professoreiden ja muiden tuella opiskelijat voivat tehdä myös itsenäistä työtä yliopiston ulkopuolella. Eli en tätä oikein nyt ymmärrä. Ja äh, ei tässä ole ainakaan syytä kritisoida Galatsin yliopiston tasoa millään muotoa. Haluaisin kiittää Buffania hänen selvennyksistään, selityksistään. Muistuttaisin vielä kerran, että ei meillä useinkaan ole ehdokkaita, joilla on näin laajaa kokemusta kansallisesta tilintarkastustuomioistumista. Tämähän meitä kovasti kiinnostaa, kun luomme suhteita jäseniin. Ja hän on myös yksi harvoja ehdokkaita, joita meillä täällä on ollut. jotka ovat harjoittaneet eri hallitusten alaisena tarkastustoimintaa näin laaja-alaisesti. Eli kyllä me uskon, että vastaatte vaatimuksiamme. Mielestäni mitään ongelmaa ehdokkuutenne ei liity. Mielestäni on myönteistä, että ihminen jatkaa opintojaan. Ja vuonna 2008 olitte jo ehdolla Euroopan tilintarkastustuomioistuimen, joten itse suhtaudun kyllä rauhallisin mielin tähän Galatsin yliopiston tutkintoon. Sitä suositellaan ministerinkin tasolla. Kiitoksia. Ja, vielen Dank, wollen Sie... Paljon kiitoksia. Haluatteko vielä vastata tähän kysymykseen? Mutta pieni hetki vielä, edustaja Makovei haluaa sanoa vielä jotain ja sitten on yhteenvedon paikka. Olkaapa hyvä. My name was, uh... Koska Ajala Sender mainitsi minun nimeni. I ask the questions. Esitin kysymykset, jotka minua kiinnostivat ja jotka minusta olivat kiinnostavia kaikkien ryhmien ja kaikkien jäsenten kannalta. Nämä liittyvät tilintarkastukseen, eivät politiikkaan millään tavalla. Hallitukset tekevät ehdotuksensa. Tämä ei ole poliittinen kysymys, vaan kyse on kompetenssista, pätevyydestä. Vertaatteko te Buffania Einsteiniin? Okei, okay, vielen Dank äh, für diese Hyvä, kiitoksia tästä kommentista. Sitten vielä Ajala Sender. En tehnyt mitään vertauksia. Halusin kuitenkin äh, sanoa, että tässä ainoastaan teitte äh, tai vertasitte tätä koulutusta ja sanoitte, että se on tietty äh, edellytys, mutta sanoin ainoastaan, että on eri tapoja suorittaa loppututkinto, kouluttautua. Ja tässä vain viittasin siihen, kuinka kova työtä Pufan on tehnyt. Ja, vielen Also... Paljon kiitoksia. Niin, suhteellisuusteoriastaan Albert Einstein on saanut monia kunnia mainintoja ja nyt kysyisinkin, että onko tässä nyt tulossa jotain uutta vallankumouksellista tilintarkastustuomioistuimen toimintaan liittyviä uudistuksia. Niin, ja voisitteko kollega Pufaan vielä vastata niihin esille tulleisiin kysymyksiin, mikäli tahdotte? Da, mulțumesc. Doream să mai spun doar în final că am la mine... Haluaisin todeta, että minulla on kaikki alkuperäiset tutkintotodistukset, jos joku haluaa niihin perehtyä, niin mielelläni ne voin antaa käyttöön. Olen aina suorittanut velvollisuuteni ammattimaisesti, vastuullisesti ja työssäni ammattiurani aikana olen aina osallistunut kansainvälisiin kokouksiin sekä Romaniassa että ulkomailla. Olen osallistunut kahdenvälisiin kokouksiin tilintarkastustuomioistuinten välisessä yhteistyössä. Olen aina tehnyt parhaani työssäni ja voin myös todeta, että olen aina pyrkinyt toimimaan tehokkaasti, kun käytämme julkisia varoja. Ja kaikissa kokouksissa, joita on järjestetty Romaniassa, olemme pyrkineet toimimaan tehokkaasti. Olen myös osallistunut kokouksiin, joissa osallistujien faileja on koostettu. Eli kyllä on ollut kaikissa vaiheissa mukana. Damit am Ende Paljon kiitoksia. Näin tämä julkinen kuuleminen päättyy ja jatkamme suljetuin ovin. Kiitokset kollega Pufan tästä alustuksestanne ja antamistanne vastauksista ja nyt toivoisin, että ne, joita tämä kokouksen jatkoosa ei koske, niin poistuisivat salista. Okay. Yeah, I don't, I, I don't doubt. Okay. So, um, ladies and gentlemen, I would kindly... No niin, arvoisat kollegat, nyt tarvitsen apuanne. In starting to be in camera. Jatkamme siis suljetuin ovin. Each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 Kuulin juuri, että Esther Lange ei ole paikalla, mutta häntä edustaa täällä edustaja Gressle. Joten nyt kysyisinkin, että haluaako edustaja Gressle käyttää tässä puheenvuoroa. Niin, hiljaa hyvää tulee. Nyt kannatti todellakin odottaa, että tämä on tärkeä mietintöluonnos, sillä monen vuoden ajan emme olekaan keskustelleet monikielisyydestä. Meille jäsenille tämä on tärkeä aihe. Ja esittelijän edustajana haluaisin todeta seuraavaa. Mitä tulee monikielisyysperiaatteeseen, niin sitä ei muuteta, eli kaikilla edustajilla on jatkossakin mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltään. Lisäksi mietintöluonnoksessa todetaan, että me olemme ryhtyneet jo toimenpiteisiin, eli parin, parin vuotta sitten pääsihteeri on ryhtynyt toimenpiteisiin äh, kustannusten leikkaamiseksi, ja se on tähän asti onnistunut aika hyvin. Ja kun katsotaan vuoden 2012 budjettia, niin siellä leikkaus on 10 miljoonaa suhteessa edellisvuoteen, joten säästötoimenpiteisiin on jo ryhdytty ja tällä tätä myöskin pidetään hyvänä asiana, sillä tarkoituksenahan on jakaa työviikolle paremmin nämä tulkkausresurssit ja sitten myöskin valtuuskunnille ja iltakokouksia järjestetään vähemmän, muun muassa Strasbourgissa. Mutta mitä tulee tähän 10 miljoonaan, niin täytyy nyt katsoa, mikä on lopputulema, kunnahan tänä vuonna lähdemme vastaus, vastuuvapausmenettelyyn, eli tätä asiaa täytyy vielä tarkastella. Sitten on olemassa avoinna olevia kysymyksiä, eli nämä kokousten myöhäiset peruutukset, ne aiheuttavat melkoisia kustannuksia, 15-20 prosenttia. Nämä kustannukset kasvavat entisestään, koska peruutusten myöhäinen myöhäisten peruutusten määrä kasvaa kasvamistaan. Meidän täytyy vain varmistaa, että kokoukset todellakin järjestetään suunnitelmien mukaisesti. Ja tästäpä syystä mietitön luonnoksessa pyydetään tarkempia tietoja siihen, että miten kielipalvelua käytetään myöskin ryhmissä, eli mitä kieliä on pyydetty ja mitä kieliä todellakin ryhmien kokouksissa on käytetty. Ja vuoden loppuun mennessä toivomme, että nämä tiedot saamme käyttöömme. Lisäksi meidän on tarkasteltava siten, että miten tämä pyynnöstä tarjottava tulkkausjärjestelmä toimii. Mekin tarvitsisimme siihen liittyen tietoa ja olisi hienoa, jos tämä vuoden 2005 erityiskertomus, jonka tilintarkastustuomioistuin on laatinut. Josko sitä voitaisiin vielä päivittää, ja että komission neuvosto ja parlamentti näitä toimielinten tietoja voitaisiin verrata toisiinsa. Aikanaan kyse oli näistä käännöksistä, mutta mitään syvältä luotaavia tulkkausta koskevia analyysejä ei ole toteutettu mutta mielestäni olisi hyvä ja tärkeä lisäarvoa tarjoava kertomus, jos tällainen päivitetty tilintarkastustuomioistuimen kertomus saataisiin käyttöön. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Greslelle. Onko kysyttävää, arvon kollegat? Eipä näytä olevan, joten muistutan teitä vain siitä, että tarkistukset on jätettävä 30. päivä toukokuuta mennessä kello 12 mennessä. Ja korostaisin vielä tässä yhteydessä sitä, mitä edustaja Gressle juuri äsken totesi esittelijän nimissä. Kyllähän parlamentin täytyy itse toimia siten, että kustannuksissa voidaan säästää. Eli loppujen lopuksi päätökset tehdään täällä parlamentissa, joten tämä oli tärkeä viesti jonka halusin myöskin ottaa esille ja samalla kiittää käännös- ja tulkkauspalvelua, koska ilman sitä meillä ei olisi minkäänlaisia toimintamahdollisuuksia. Niin kokoukset olisivat ehkä lyhyempiä tai ei sitten ei. No niin, tämän verran tästä esityslistan kohdasta. Mm-hmm. Okay. Ja, wir sollten äh, aber die Frau Czeskova informieren, dass wir wesentlich... Niin, kollega Ceskovalle pitäisi nyt saada sana välitettyä, että tässä mentiin niin ripeästi eteenpäin, että voisimme jatkaa käsittelemällä hänen tekstiä. No sihteeristö ilmoitti minulle juuri, että puhemiehistön kokouksen tiedot ovat nyt käytettävissä, eli ennen kesäkuun ensimmäistä päivää pitää tehdä aiheeseen liittyvä päätös. Me haluamme siis tässä välttyä siltä, että mietinnöstä ei ehditä keskustella laisinkaan. Koordinaattoreiden kokouksessa tästä on keskusteltu Niin, en tiedä, että voimmeko lykätä tätä kahdella kuukaudella. Viime viikolla Strasbourgissa tätä asiaa käsiteltiin, mutta mitään lopullista päätöstä ei ole tehty. Jos lykätään tätä kesäkuulle, niin silloin me menetämme yhden slotin eni mietinnölle. Tässä määräaikalla ensimmäinen kesäkuuta ja mehän sovimme siitä, että mietinnöt runnotaan läpi, jotta muillekin tarjoutuu mahdollisuus käsitellä omia tekstejä. Oikein paljon kiitoksia. No niin, esittelijä Cheskova on paikalla. Niin, me etenemme tässä hiukan suunniteltua ripeämmin koska De Langen mietinnön käsittely ei vienytkään niin pitkään. Niin, kollega Cheskova, niin me voisimme lykätä asian käsittelyä kahdella kuukaudella, mutta tässä menisi sitten yksi toinen enin mietintö sivusuun ja me haluaisimme, että molemmat saataisiin käsiteltyä ja me emme nyt oikein tiedä, että mitä puheenjohtajakokouksessa asiasta on sanottu. Kahden kuukauden lykkäys saattaa vielä vahvistua, mutta se jää vielä nähtäväksi. Mutta me toivoisimme, että Cheskovan mietinnöstä voitaisiin äänestää huomenna ja jatkaa sitten siltä pohjalta. Eli olisi hyvä käydä tästä aiheesta nyt tämä keskustelu, sillä tästä lykkäyksestä emme saa tässä vaiheessa vielä mitään tarkempaa tietoa. No niin, ja nyt esittelijä saa puheenvuoron. Voisitteko alustaa tätä keskustelua? Olkaapa hyvä. Pane předsedo, za, to, za toto ujasnění, které je nesmírně důležité. Kiitos puheenjohtaja tästä selityksestä. Tämä oli hyvin tärkeä minulle. Tämä on myös tärkeä tieto, koska mietintöhän on jo valmis. Se on varsin kattava. 22. päivä huhtikuuta meillä oli kuuleminenkin tästä aiheesta. Ja minun mielestäni kuuleminen oli äärimmäisen mielenkiintoinen. Meillä oli paljon sellaista tietoa, joita pitäisi vielä analysoida tarkemmin, joka nousi esille kuulemisesta. Tästä syystä olenkin huolissani siitä, että me olemme valmiina äänestämään huomenna mietinnöstä, mutta kollegoilla ei ole kuitenkaan ollut mahdollisuutta tehdä tarkistuksia. Totta kai puheenjohtaja voin yhtyä teidän tekemänne ehdotukseen. Toimimme niin, että tänään keskustelemme ja sitten äänestäisimme huomenna, mutta minusta on kyllä sääli, että työtä tarvitsee tässä vaiheessa tällä tavalla nopeuttaa. Eli nyt keskustellaan siis ja toivotaan vain, että kollegat olisivat riittävän suvaitsevaisia ja voisivat äänestää tästä mietinnöstä, vaikkakaan heillä ei ole ollut mahdollisuutta tehdä tarkistuksia. No, tarkistuksiahan voi toki sitten tehdä, mutta vasta ennen täysistuntokäsittelyä heinäkuussa. Olen todellakin pahoillani, että näin on nyt käynyt. Alkuperäinen aikataulu mietinnön suhteenhan oli määritelty hyvin selkeästi. Ja meillä oli selkeä määräpäivä myös tarkistuksille. Näin kollegat valiokunnasta olisivat voineet tehdä omia tarkistuksiaan. Nyt kuitenkin haluan todeta tästä mietinnöstä yhden seikan aivan erityisesti. 22. päivä huhtikuuta, kun meillä oli kuulemistilaisuus, niin kuulimme paljon uusia ehdotuksia, uusia ajatuksia ja haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka osallistuivat kuulemiseen. Minun mietintöni pyrkii käsittelemään aihetta hyvin kattavasti ja tästä syystä olen jakanut sen useampaan osaan. En lähde sitä lukemaan lävitse, koska teillä varmasti on ollut mahdollisuus perehtyä mietintöön omilla kielillänne. No sitten toimintasuunnitelmaan, kun ajatellaan sisäistä tarkastusta. Perusajatus on se, miksi komissio ei ole saanut myönteistä tarkastuslausumaa. Onko tämä toimintasuunnitelman epäonnistuminen, onko sitä toteutettu huonosti tai väärin ja mitä komissio nyt haluaisi tehdä? tilintarkastustuomioistuin ja komissio ovat antaneet omat näkemyksensä tästä aiheesta. Komissiolta me tiedämme, että toimintasuunnitelma pantiin täysin täytäntöön vuoden 2009 alussa vaikkakaan kolmea 16 alkuperäisestä toimenpiteestä ei voitu panna täytäntöön, mutta ne toki toteutettiin sitten muilla tavoin. Sisäisen tarkastuksen periaatteita laadittiin ja ne sitten sisällytettiin korjattuun asetukseen. Niin ikään nämä kansalliset tarkastuslausumat tulivat käsitellyiksi toimintasuunnitelman eteneminen pitäisi kuitenkin nähdä nimenomaan virhetason pienenemisenä. Tässä ei ole edistystä saatu aikaiseksi, koska virhetaso on pikemminkin ollut noususuunnassa. Komissio on todennut, että se haluaisi saada myönteisen tarkastuslausuman, ja tämä on komission prioriteetti. Herra Manfred on Manfred Kraft on toiminut varsin realistisesti omine ehdotuksineen. Ja meidän pitäisi analysoida hänen ehdottamansa lähestymistapaa. Työn ydinajatuksena tulisi olla yksinkertaistamisen. Omassa mietinnössäni pyydän komissiota toteuttamaan artiklaa 32 varanhoitoasetuksessa täysin kattavasti. Ja näin komissio voisi sitten tunnistaa heikkouksia jäsenvaltioiden valvontajärjestelmissä. Ja näin voitaisiin ehdottaa myös täydentäviä korjaavia toimia sisäiseen tar- tarkastukseen. Niin ikään ehdotan, että menettelyjä pitäisi harmonisoida komission yksiköissä ja eri osastoissa. Komission pitäisi olla myös täsmällisempi silloin, kun se tarkastaa kansallisten tilintarkastuselinten työtä. Kuulemisessa huhtikuussa kävimme keskustelua tästä aiheesta ja esille nousi myös 2011 vuoden vastuuvapausmenettelyn seuranta. Uskon kyllä, että edistys jatkossa on mahdollista. Euroopan unionin budjetista annettava tarkastuslausuma pitäisi minusta esitellä riittävän varhaisessa vaiheessa, että tilintarkastustuomioistuin pystyy analysoimaan tilannetta olemme kuulleet toimista, joilla pyritään vähentämään virhetasoa. Tilintarkastustuomioistuin kuitenkin on todennut, että ei ole järkevää mitata suoritustasoa, jos ei ole minkälaisia indikaattoreita, joiden perusteella suoritusta voidaan mitata. Sen takia pitäisikin olla työryhmä, jossa parlamentin, komission ja tilintarkastustuomioistuimen edustajat voisivat kokoontua ja hyväksyä sellaisia toimia, joilla pyritään löytämään aikataulutus ja nimenomaan toiminto suoritusperusteinen budjetointimenettely. Totta kai tämä on pitkän aikavälin tavoite. Meidän valiokuntamme pitäisi tehdä totta kai tiivistä yhteistyötä, mutta tämä prosessi täytyy kyllä saada käyntiin jo nyt heti. Minusta tämä voisi olla komission ja parlamentin yhteisenä hankkeena lähitulevaisuudessa. Työryhmän työskentelyn, työskentely pitäisi käynnistää välittömästi. joko niin, että tehdään tarkistus perussopimukseen tai sitten ilman sitä. Ja vielä lisää, muutama lisäkommentti. Toivon, että tämä mietintö saa aikaiseksi muutoksen ajattelutavassa. Sitä minä pyrin perusteluosassa selkeyttämään. On aivan selvää, että nykyinen järjestelmä ei ole asianmukaisesti rakennettu. Tätä on, olemme kuulleet jatkuvasti, toistuvasti ja tämä viesti tuli esille myös kuulemisesta. Meidän on löydettävä muita toisenlaisia mittatikkuja ja arvoja. Viittaisin tässä kohtaan 21 omassa mietinnössäni. Tilintarkastustuomioistuimen edustajat antavat lausuntoja. Omassa mietinnössäni kohdassa 35 niin ikään puen, äh, käsittelen toiminnan tarkastusta kuulemisessa noin kuukausi sitten esitettiin hyvin innovatiivisia, mielenkiintoisia ehdotuksia. On aivan selvää, että meidän on päästävä konsensukseen näistä ehdotuksista ehdotuksesta, eikä, eivätkä ne ole toteutettavissa yksi kaksi, noin vain yön yli. Kaikki ne politiikat, joita rahoitetaan Euroopan unionista, täytyy huomioida. Täytyy muistaa tavoitteet, jotta ei toimita tavoitteiden vastaisesti. Voi olla, että kansalliset tilintarkastuselimet sitten toimivat ikään kuin keinotekoisesti alentaen virhetasoa. Täytyisi löytää muun tyyppisiä kriteereitä kysymyksestä riippuen, politiikan alasta riippuen. Tähän lopputulokseen minä olen tullut, kun olen kuunnellut asiantuntijoita huhtikuun kuulemisessa. Haluan kiittää kollegoita näin jo etukäteen siitä, että he ovat kärsivällisiä ja, ja sallivia. Tarkoitan tällä sitä, että me keskustelemme mietinnöstä tänään ja välttämättä emme heti tästä äänestä. Haluaisin, että kollegat ymmärtävät, että tämä ei liity millään tavalla minun tekemääni virheeseen alkuperäinen aikataulutushan oli aivan toisenlainen. Tämä mietintö nyt kuitenkin on niin laaja alaltaan, niin en haluaisi, että tällainen ikävä tilanne syntyy, että kollegoilla ei olisi mahdollisuutta tehdä tarkistuksia. Kiitos. Ja, gibt's Wortmeldungen? Hyvä. Onko puheenvuoropyyntöjä? Pia Odi. Edustaja Odi. Ja, okei. Okay. Äh, Jens Geier, bitte. Jens Geier. Ja, ich <clears throat> freue Olen tyytyväinen tähän mietintöön, koska näin voidaan aloittaa välttämätön keskustelu tai jatkaa sitä, mitä, mikä aloitettiin jo kuulemistilaisuudessa tästä tarkastuslausumasta – EUn e talousarvion tilintarkastuksen parantamisesta. Kuulemistilaisuudessa syntyi vaikutelma siitä, että näin ei ole, vaan oikeastaan sellainen, että tarkastuslausuma on varsin mielivaltainen ja aiheuttaa oikeastaan esteitä ja kahden prosentin virhetaso, josta esittele oikeastaan aiheuttaa vain ongelmia. Sitä pitäisi kriittisesti tarkastella, katsoa muita kriteerejä. On sääli, että päätös pitää oikeastaan tehdä näin pikaisesti, mutta kun katsomme oma mietintöjä ja niiden menettelytapoja, niin niitä tulisi hieman optimoida. Olen hieman tässä huolissani, aivan kuten esittelijäkin on. Meillä on mahdollisuus jättää tarkistuksia täysistuntoa ennen mietintö on varsin tiivis ja tämä on ehkä hankalaa. Toivottavasti Tämä mietintö saa kuitenkin monet, mahdollisimman monet valiokunnan jäsenet taakseen. Eli mietintö on minusta kiinnostava. Olen sen yleislinjauksista yhtä mieltä ja tulen kuitenkin ehkä tekemään pari tarkistusta ennen täysistuntoa. On aikauta, että valiokunnassa pitää äänestää asiasta näin nopeasti, varsinkin kun tämä päiväinen keskustelukin on varsin pikainen, mutta jos on tarpeen, niin jätän kyllä tarkistuksia ennen täysistuntoa. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Odi. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan onnitella esittelijämme Rova Cheskovaa hänen kiinnostuksestaan näitä hyvin monimutkaisia aiheita kohtaan. Aivan niin kuin kollega Kaija totesi tästä määräajasta, niin on aika lailla harvinaista, että on, otetaan parlamentin jäseniltä oikeus tehdä tarkistuksia pois. Kyllä muut valiokunnat käyttävät tiettyjä ratkaisuja, esimerkiksi niin, että olisi erityis ylimääräinen kokous, esimerkiksi maanantaina täysistuntoviikolla tai muutoin. Mutta kyllä täytyy löytää jonkinlainen ratkaisu, jotta parlamentin jäsenet voivat omat näkemyksensä tuoda esille. No kolme kommenttia, kolme havaintoa. Ajatus siitä, että pitäisi työstää tätä mm, toiminnan tarkastusta. Tämä auttaa meitä sitten, kun olemme myöntämässä vastuuvapautta. Minä olen kyllä aika lailla varauksellinen tähän lähestymistapaan nähden. Jos on hyvä suoritus, hyvä performanssi, niin eh, ei se tarkoita sitä, että sen taustalla olevat operaatiot, maksut ovat eh, oikeellisia. Täytyy muistaa, mikä on yhteys näiden asioiden välillä. Jos on hyvä suoritus ja sitten tilit ovat eh, oikeudelliset, aika huono suoritus ja tilit taustalla ovat huonossa jamassa, eivät nämä yhteydet ole aivan näin suoria. On yrityksiä, joilla on, on hieno toiminta, hieno suoritustaso, mutta välttämättä kaikki ei ole kunnossa. Eli täytyy todellakin analysoida tätä suoritusta. Ja olen pahoillani siitä, että komissio ei ole tehnyt perussopimuksen määräämää toiminnan arviota tässä mielessä. Mutta tällainen varauma kyllä täytyy esittää. Ja toinen kommentti liittyy kansallisen hallinnon tarkastuslausumaan. En usko sekunnin vertaa siihen, että saamme kansallisen lausuman vastuuvapausmenettelyn yhteydessä. Ei ainakaan siinä mielessä, että toivottaisiin, että, että moni asia korjautuisi tätä kautta. Jos kansallisesta hallinnosta saadaan tällainen lausuma, niin toki siinä saadaan tilin tarkastus ketjutukseen jonkinlainen panos, mutta en usko, että se on mikään ratkaisu. Me olemme vuosikausia tätä pyytyne, pyytäneet, mutta ratkaisua ei ole syntynyt. Kun kysymme tilintarkastustuomioistuimelta, mitä mieltä siellä ollaan, jos ministeri sitten allekirjoittaa tällaisen kansallisen tar- tarkastuslausuman, niin mikä sen arvo on sitten tilintarkastuksen näkökulmasta? Ministeri ei ole riippumaton, itsenäinen, en ymmärrä mikä tämä arvo olisi. kenties täytyy käydä vielä keskustelua kansallisten parlamenttien kollegoiden kanssa siitä ajatuksesta, että kansalliset parlamentit, Euroopan parlamentti huomioisivat kansalliset tilintarkastustuomioistuimet tässä ketjutuksessa. Nehän antavat omat lausuntonsa ja tällä voisi olla sitten tilintarkastuksen näkökulmasta jonkinlaista lisäarvoa, koska tilintarkastustuomioistuimet ovat riippumattomia. No sitten tämä kahden prosentin kynnys. Siitä on käyty vuosikausia keskustelua, mikä on sallittava virhetaso Minua kyllä tuomioistuimen metodi hieman vaivaa. Todetaan, että on kielteinen tarkastuslausuma. No kun katsotaan, mitä tilintarkastustuomioistuin on, on, on asiasta lausunut, niin ei tästä ota mitään selvää. Täällä on lausunto tulojen lainmukaisuudesta. Tämä on myönteinen lausuma. Ja sitten on kielteinen lausuma menoista. En minä tunne kokonaislausumaa. No sitten näistä tileistä. Äh, tilintarkastustuomioistuin käyttää käsitettä merkittävä aspekti, mutta menojen osalla käytetään käsitettä äh, sallittava, hyväksyttävä virhetaso. Eli pitäisi olla tällainen yleisempi äh, näkemys siitä, mikä on merkittävä taso ja minkälainen virhetaso voidaan sallia niin, että ymmärtäisimme, onko lausunto, lausuma kielteinen vai myönteinen. Pahoittelen sitä, että meidän mahdollisuutemme esittää tarkistuksia näin on viety pois, mutta luotan kyllä puheenjohtajan, jotta löydetään jonkinlainen ratkaisu, muotoilu. Jos valiokunta äänestää huomenna, niin kenties sitten saamme valiokunnan tarkistuksia, joista voidaan vielä ennen täysistuntoa äänestää. Ei minulla ole tähän ratkaisua. Ja Jan Mulder. Seuraavana edustaja Mulder. Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin kiittää esittelijää. Ja monta huomiota. Mielestäni mietinnössä on useita hyviä huomioita. On monia asioita, joihin emme voi puuttua. Pidimmekä, pidimmepä tarkastuslausumasta vai, tai emme monista. Tämä ei ole niin hyödyllinen, mutta tuomioistuin on tästä vastuussa ja jos haluamme lähteä järjestelmää muuttamaan, niin meidän on puututtava perustamissopimuksiin. Muuta keinoa ei ole. En ole kuitenkaan saanut konkreettista vastausta siihen, että siis jos soveltaisimme EUn talousarvion samaa menettelmää kuin kansallisiin, niin kuinka monta kansallista budjettia sitten saisi myönteisen tarkastuslausuman. Voiko joku antaa tähän vastauksen? Ja sitten kes- sisäinen keskustelu tästä kahdesta prosentista. Olisi ehkä hyvä sanoa, että sen pitäisi vaihdella sen mukaan, mistä puhutaan. Esimerkiksi jos on paljon pieniä sopimuksia kuten äh, esimerkiksi tutkimuksessa valvonta on hankalampaa. Ja kun puhutaan kansallisista standardeista, niin kansallisissa tahoissa 2 prosenttia on hyväksytty taso. Ja on todella syytä pohtia, haluammeko tästä poiketa vaiko emme. Meidän on elettävä tämän järjestelmän kanssa, meidän täytyy pyrkiä sitä parantamaan mahdollisuuksien rajoissa. Muuta, en, muuta mahdollisuutta en näe, mutta haluaisin kuulla komissiolta, kuinka moni jäsenvaltioista saisi kansallisella tasolla myönteisen tarkastuslausuman. Ja, ich darf äh, von... Niin, komission edustajana täällä on paikalla edustaja Graf. Hän voisi omasta näkökulmastaan kertoa tästä tilanteesta enemmän. First of all, the Kiitoksia herra puheenjohtaja. Alkuun haluaisin kiittää esittelijä Cheskovaa tästä erinomaisesta tekstistä, erityisesti komissiolle antamastanne tuesta yksinkertaistamisen tiellä. Kuulemistilaisuudessa komissio ilmoitti selkein sanakäänteinen, että on olemassa riskiä sen suhteen, että monivuotisiin rahoituskehyksiin ei saada yksinkertaistettua yksinkertaistuksia lisättyä, sillä me tiedämme on olemassa tarkastuksia, jotka parlamentin puolelta, jotka eivät ole omiaan helpottamaan tilannetta ja yhtä lailla hankala tilanne on myöskin neuvostossa. Me olemme tyytyväisiä tästä ehdotuksesta koskien tästä uudesta toimintakulttuurista. Mehän teemme tiivistä yhteistyötä parlamentin ja neuvoston kanssa, jotta saisimme palautetta sen suhteen, mihin suuntaan meidän tulisi kehittää järjestelmää. Eli esimerkiksi tämä artiklan 308 kertomus. Tietenkin meidän budjetointi täytyy perustua aina varainkäyttöön. Me katsomme, miten tätä asiaa voitaisiin jatkossa kehittää. Me olemme yhtä lailla tyytyväisiä tähän järjestelmän korjaavaan mahdollisuuteen. Syyskuussa tähän liittyvä ehdotus tulee pöydälle ja tässä yhteydessä saanen muistuttaa teitä tästä kahden prosentin kynnyksestä ja kysymyksestä, jonka edustaja Mulder täällä esitti. Jos tällaista metodologiaa sovellettaisiin jäsenvaltioihin, ja tällaista kahden prosentin kynnystä sovellettaisiin jäsenvaltioihin, niin kysyttiin, kuinka moni jäsenvaltio saisi positiivisen tarkastuslausuman. No, tämä nyt on aivan täysin hypoteettinen kysymys, sillä on olemassa lukuisia määräyksiä ja sääntöjä, jotka periaatteessa velvoittavat jäsenvaltiot, jäsenvaltiota noudattamaan tällaista järjestelmää, mutta yhdistyneessä kuningaskunnassa yli 20 vuoden ajan ei ole voitu antaa sosiaaliturvajärjestelmään liittyvää positiivista tarkastuslausumaa, koska virhetaso oli yli 2 prosentin kynnyksen. Mutta tilastoja katsomalla, komissio on, on saanut näitä tilastoja käyttöönsä rakenne- ja maatalousrahastoasetusten takia, niin niistä on nähtävissä, että kyllä tämä kahden prosentin kynnys aiheuttaa monille jäsenvaltioille päänvaivaa. Me olemme tyytyväisiä esittämänne tukeen koskien varanhoitoasetukseen liittyvän uuden vaatimuksen suhteen. Siinähän sanotaan, että jos virhetaso on jatkuvasti korkealla tasolla, niin komission täytyy arvioida, mitä voitaisiin tehdä tilanteen korjaamiseksi, mitä kustannuksia sitä saattaisi syntyä ja mitä hyötyä siitä on ja mihin toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä, jotta ratkaisu voitaisiin löytää tähän valitsevan ongelman. Me olemme esittäneet esittelijälle parikin teknisluonteista kommenttia, mutta en nyt tässä vaiheessa puutu niihin sen kummemmin. Saanen kuitenkin ottaa esille kolme tärkeää asiaa, jotka mielestäni pitäisi huomioida tässä mietintöluonnoksessa. Komission kannalta on erittäin tärkeää, että me emme välitä sellaista viestiä, että tällainen yksi järjestelmä ei riittäisi meidän täytyy sanoa, että tässä vaiheessa vielä tällä järjestelmä ei toimi toivotulla tavalla. Eli meidän täytyy jatkaa valitulla tiellä, mutta meidän täytyy varmistaa, että järjestelmää kehitetään. Ja tästäpä syystä olisi hyvä, että lisätäisiin kohtaan kymmenen sana jet. Ja sitten pitäisi vielä sanoa, että jäsenvaltioiden järjestelmät eivät toistaiseksi vielä toimi täydellisesti, eli tämä siihen kohtaan 13 liittyen. Lisäksi tärkeää on huomioida, että tuomioistuimen ja komission näkemysten välillä ei ole suuriakaan eroja sen suhteen, että käytetäänkö ennaltaehkäiseviä vai korjaavia järjestelmiä. Komissiokin tietenkin haluaa ennaltaehkäistä virheiden syntymistä. Ongelmana on lähen, lähinnä se, että komissio, tuomioistuin toimii vuotuiselta pohjalta ja komissio taas monivuotoiselta pohjalta. Mutta me olemme esittelijälle ja valiokunnan sihteeristölle välittäneet nämä tiedot myöskin kirjallisessa muodossa. Ja niistä käy ilmi, että me haluaisimme keskustella teidän kanssanne sen suhteen, että miten nämä me voitaisiin tässä asiakirjassa huomioida. Lisäksi viittaamme siihen, että onko mahdollisesti vielä mahdollisuus saada aikaiseksi positiivinen tarkastuslausuma. Tässä viittaisin kuulemistilaisuudessa antamaamme kommenttiin. Oikein paljon kiitoksia. Ja, vielen Paljon kiitoksia kollega Graf. Seuraavana edustaja Gressle. Dank, danke für die... Kiitoksia tästä täsmennyksestä, herra Graf. Mielestäni tämä kohta 10 mietinnössä ei oikein heijastele sitä, mitä komissio ja tilintarkastustuomioistuin kuulemistilaisuudessa sanoivat. Tässä hieman nyt menneisyyden haamut nousevat pintaan kun katson tätä yhtenäistä tarkastusmallia, en usko, että tässä nyt on vuosikausia toimittu aivan väärin. Kysymys kuuluukin, miten toimitaan jatkossa. Ja komission kertomus yhtenäistä tarkastusmallista on peräisin vuodelta 2004, siis ensimmäinen kertomus. Ja nyt todella täytyy pohtia, miten etenemme. On, herra Graf sanoi, että tämä järjestelmä ei vielä täysin toimi, mutta miten meidän pitäisi siis toimia, jotta pääsisimme parempaan tulokseen, minkälaisia sanktioita voidaan käyttää, miten valvontajärjestelmä voidaan parantaa, miten voidaan painostaa jäsenvaltioita. Tässähän voidaan onnistua juuri niin hyvin kuin hallinnointi jäsenvaltiossa toimii. Eli haluaisin kuulla nyt hieman vielä herra Grafilta siitä, miten komissio näkee asioiden edistyvän tulevaisuudessa. Paljon kiitoksia. Onko muita kommentteja? No, josko kollega Kraft, voisitteko vastata tähän kysymykseen? No, ähm, yes. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Mitä tulee tähän kysymykseen? Eli haluaako komissio edelleenkin soveltaa tätä yhtenäisen tarkastusmallin periaatetta kyllä. Jos katsotaan komission asetusehdotusta, niin siinä sanotaan suoraan, että meidän täytyy perustaa työmme kohesion maataloussaralla käytettäviin järjestelmiin. Ja jos katsotaan komission vuosittaista kertomusta, niin siinä sanotaan, että noin 70 prosenttia näistä asiakirjoista ovat käyttökelpoisia, mutta toisaalta taas 30 prosenttia näistä asiakirjoista, jotka saamme jäsenvaltioilta käyttöömme virhetasoihin liittyen, niin ovat käyttökelvottomia. Komissio siis korjaa omat analyysinsä käytettävissä oleviin tietoihin nojautuen ja siltä pohjalta laatii uudet tilastot ja ne ovat lähempänä tilintarkastustuomioistuimen analyysiä. Eli virhetaso on paljon korkeampi. No mitä voisimme tehdä patistellaaksemme jäsenvaltiota tarjoamaan meille luotettavia tietoja? No komissio hyvin ponnekkaasti uhkaa rahoituksellisilla sanktioilla. Jos katsotaan esimerkiksi vuoden 2013 ennakkoarviota, niin niistä käy ilmi, että komission korjaava toimenpide on volyymiltaan reilut 3,6 miljardia euroa. Eli jos kansalliset järjestelmät eivät ole vakauttavia, niin jäsenvaltiolle langetetaan melko mittavia sanktioita. Ja tästäpä syystä onkin erittäin tärkeää, pitää nyt tässä kohtaan 10 ja 13, niin näihin nimenomaisiin kohtiin pitäisi tehdä nämä esittämämme muutokset. Toivottavasti nyt kävi ilmi, että mitä komissio tekee, jotta jatkossa tätä yhtenäistä tarkastusmallia voidaan toimivalla tavalla käyttää. Kiitoksia. No Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei enää valtuuskunnan riveistä ole. Nyt on tärkeintä saada tämä siunattua täysistunnossa tämä asiakirja. Mutta kyllä me kaikki tietenkin haluamme tämän myöskin menevän läpi ja minä uskon, että tarkistuksin tämä menee läpi. Ja haluankohan esittelijä sanoa vielä jotain? Se bych chtěla zareagovat na pár věcí, které tady zazněly. Kiitos. Aivan lyhyesti muutama kommentti. Ensinnäkin olisin oikein kiitollinen, jos mietintö saisi valiokunnan tuen ja myös täysistunnon tuen. Yksi kollega mainitsi Kastuslausuman Onko se järkevä väline vai ei? Entä sitten tämä kahden prosentin virhetaso? No voisin tokaista, että kyllä se voisi olla kaksi ja puoli tai kolmekin. Tästä aiheestahan keskusteltiin kuulemisessa ja minusta keskustelun on myös jatkuttava. Kaikki politiikat Euroopan unionissa eivät todennäköisesti pääse tähän kriteeriin, eivät pääse tavoitteeseen tältä osin. Ja näin ollen voi olla, että jäsenvaltiot katsovat, että no virhetaso ei ole niin kovin tärkeä vaihtuja. Herra Odi, minusta se olisi hyvä ajatus, että tapaisimme ennen täysistuntoa. Jos me emme voi tarkistuksista täällä valiokunnassa keskustella, niin olisin kyllä kiitollinen siitä, että saisin kuulla ryhmien aloitteita. Mielelläni kuuntelen aloitteita siihen suuntaan, että järjestämme kokouksen ennen äänestystä. Ja ymmärsin, että te haluatte olla avuksi omalta osaltanne. Niin ikään te puhuitte tästä toiminnan äh, arvioinnin kriteeristöstä. Tämähän on aika uusi asia mietinnössä. Omassa elämässäni olen käyttänyt lukuisia vuosia tilintarkastusten parissa. Minä en tunne kovinkaan syvällisesti toiminnan tarkastusta, mutta kyllä minusta sillä varmasti on tulevaisuutta. Meidän suhtautumisemme yhtenäiseen tarkastukseen on aika lailla tiukka ja perustuu virallisille kriteereille. Ja se ei oikeastaan näitä tuottavan toivottuja tuloksia tällaisenaan. Toki tämä kenties voi olla kysymys, jota täytyy käsitellä sitten vasta jatkossa. Me kuulimme tästä kuulemisessakin, eli tarvitaan vielä lisäkeskusteluja. No sitten kansalliset lausumat. Joku mainitsi, että eivät ne niin kovinkaan tärkeitä ole. Niillä on pikemminkin minusta poliittista merkitystä kuin oikeudellista merkitystä poliittisesti kansalliset tarkastuslausumat ovat sellaisia, että niillä on oltava merkitystä. Jos valtiovarainministeri tällaisen tarkastuslausuman allekirjoittaa, niin kyllä se tavallaan voi olla myös merkityksellinen. Jäsenvaltiothan vastaavat 80 prosentista Euroopan unionin budjetin varainkäytössä. No, tilintarkastustuomioistuimen metodit sitten. Nämä varmasti käsittelin, mainitsin ne aikaisemmin. No sitten toimintasuunnitelma. Se on hyväksytty jo monta vuotta sitten ja näyttää siltä, että se ei ole aivan täysin realistinen. Kenties se olisi realistisempi, jos meillä olisi erilaisia ehtoja, joiden mukaisesti se toimisi. Haluan kiittää myös komission edustajaa, herra Graafia, nähdäkseni on mahdollista lisätä tämä sana vielä, siitä kun hän mainitsi, että vielä emme pääse tähän yhtenäiseen tarkastusmalliin. Kuulemisessa kuulimme myös senkin, että ei tämä yhtenäinen malli toimi, jos nykyisistä kriteereistä pidetään kiinni. Tarkastuslausuma on jatkossakin kielteinen, ja pidämme kiinni tästä kahden prosentin kynnyksestä ja yhtenäinen malli ei todennäköisesti toimisi. Tämä oikeastaan käyneen loppukommenteista ja luonnollisesti tarkistukset, joita mahdollisesti laaditte, ovat tervetulleita. Tietyt periaatteet voisivat olla tässä käyttökelpoisia. Joka tapauksessa olen tyytyväinen. Jos vielä voitte lisätä tähän mietintöön sellaista, jonka katsotte rikastuttavan sen sisältöä. Tiedän, että tietomäärä tässä valiokunnassa on suuri ja monet parlamentin jäsenet ovat olleet tällä jäsenenä kauemmin kuin minä itse. Ja oikeastaan vielä viimeinen kysymys edustaja Greslelle. Minä olen samaa mieltä siitä, että valvonnan laadun on oltava kaikilla tasoilla hyvää. Kun lähdetään miltä tahansa tasolta, kansallisesti, paikallisesti, ja tietysti myös ylätasoilla. Ajatus siitä, että jos olisi kaikille samanlaiset säännöt, toimisiko se? Kenties tämä ei ole realistinen ajatus tällä hetkellä tai ainakaan lähitulevaisuudessa. Mutta olen samaa mieltä siitä, että yhtenäinen tarkastusmalli on todennäköisesti tarpeen. Tällaista mallia me todella tarvitsemme. Kyse on kuitenkin samoista rahasummista. Kiitos kaikille kollegat. Ja olen pahoillani, että näin vähän aikaa on keskustelulle. Niku. Ja, vielen Dank an unsere Berichterstatter. Paljon kiitoksia, arvoisa esittelijä. Näin olemme käsitelleet tämän kohdan. Näin olemme käyneet esityslistan loppuun. Paljon kiitoksia. Eikö hetkinen, sitten vielä valtuudet kolmikantaneuvottelujen varten. Hienoa, hienoa. Minä siis tässä meni jo asioiden edelle. Mutta kuitenkin kiitokset esittelijä Cheskovalle tästä mietintöluonnoksesta ja näin pääsemme siis seuraavaan esityslistan kohtaan. Valtuudet kolmikantaneuvotteluja varten ja valmistelijana toimii esittelijä Geier. No, Ajattelin, että minut tässä sivutetaan kokonaan. Kurz machen, ähm, No aivan lyhyesti. Kiitän luottamuksesta, jota kollegat ovat osoittaneet minua kohtaan, jota olen voinut vedä päätöksiä vastuuvapaudesta ja käsitellä tätä kolmikantaneuvotteluiden mandaattia. Olen pyrkinyt tässä tekemään tai saman aikaan jatkuvuutta niin osin, kun tämä vaikuttaa talousarvioon. Ja siltä osin, kun pitää kiinnittää huomiota talousarvion vääränlaiseen käsittelyyn, joka kautta menetetään suuria määriä määrärahoja. Lausunto ei tietenkään voi kuitenkaan olla mitenkään liian kattava. Tässä kaikki. Ja, vielen dank. Äh, gibt's... Hyvä, paljon kiitoksia. Onko kommentteja, arvon kollegat? Eipä näytä olevan. Tai kollega Odi, olkaapa hyvä. En tiedä, liittyykö tämä nyt tähän aiheeseen, mutta keskusteluissa 2014-2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä liittyy siihen, millä tavalla 2013 tilanne vaikuttaa vuoteen 2014. kolmikantakokouksessa 2013 tiimoilta täytyy olla varma, että päästään sopimukseen luvuista, määristä, joista keskustellaan hallitusten kanssa. Sanon tämän sen takia, että olen kuullut puhuttavan 11, 13, 14 miljardista. E, olisi hyvä, jos täsmälleen tietäisimme, mikä summa on. Olen ehdottanut Lamassuurille, että niiden laskelmien pohjalta, joita komissio on tehnyt, voisimme saada tilintarkastustuomioistuimelta itsenäisenä toteamuksen, että kyllä tämä nyt on 13 tai on tämä nyt 14 miljardia. Jos meillä sanotaan, onko tämä 8 tai 9, niin osa maksetaan 2013 ja sitten lopusta äh, neuvotellaan asetuksen yhteydessä. Tunnemmeko me täsmällisen summan vuodelle 2013, joka liittyy nimenomaan vuoteen 2013 eikä 2014? Eikö meillä, meillä talousarvojen valvontavaliokunnan jäsenenä olisi tehtävä valvoa tätä lukua, eli tämä luku tulee jäseneltä ja komissiosta. Eikö teillä ole tällaista tunnetta, että pitäisi tietää täsmällisesti se summa, mikä tulee näiden kahden kauden äh, törmäyskohtaan? Kiitos. Ja sitten vielä kollega Gressle. No. Niin, tarkistusten määräaika. Ei tässä mitään ongelmaa. Kohta seitsemän on kuitenkin hieman outo. koska parempi varojen käyttöhän on meille kaikille tärkeää. Tässä on esitetty kritiikkiä jäsenvaltioiden taholta, mutta että tähän tällä tavoin puututaan on harmillista. Eli meidän täällä valiokunnassa täytyy todella huolehtia siitä, että varoja käytetään entistä paremmin. Ja sitten vielä kohta yhdeksän. Tässä puhutaan salakuljetuksesta. Haluaisin tietää, kuinka paljon savuke valmistajat oikeastaan harjoittavat tätä itse. Ajala Senner. Kiitoksia. Minullakin olisi vielä kysymys, mutta sitä ennen kollega Ajala Senner. Halusin tässä reagoida pelkästään mainintaan sosiaalidemokraattista, en oikein ymmärtänyt, mihin tällä viitattiin. Ja sitten pohdin, pitäisikö meidän keskustella Saksan hallituksen esittämästä kritiikistä mm, rakennerahastojen vääränlaisesta käytöstä. Ei pelkästään sosiaalidemokraatit kyllä keskustele varojen paremmasta käytöstä. Kollegi Geier voitte antworten. Sitten vielä kollega Geier, mutta minä haluaisin vielä kysyä näistä neuvottelusta sen verran, että missä määrin meitä pidetään ajan tasalla neuvotteluiden etenemisestä, vai pitääkö meidän vain lukea lehdistä, miten asiat etenevät tai kuunnella ryhmien edustajien viestejä. Oletko sinä, Jenska, ja meidän jonkinlainen linkki näiden neuvotteluiden ja keskustelun välillä? No tähän on aika helppo vastata. Siis neuvottelut monivuotisesta rahoituskehyksestä ja talousarvion tilasta vuonna 2014 on oikeastaan jokaisen kokouksen aiheena. Eli nämä molemmat asiakokonaisuudet oikeastaan parlamentin näkökulmasta liittyvät yhteen. Argumenttina on se, että jäsenvaltioiden näkemys maksujen ja sitoumuksien välisestä suuresta erosta on jo niin suuri, että meillä on suuria ongelmia tämän osalta. Odikin puhui tästä. Jo aikaisemmin meillä oli tilanne, jossa Sitoumukset ja maksut olivat hyvin kaukana toisistaan. Ja jos olisin tässä sosiaalidemokraattien puoluepäivillä, niin puhuisin tässä blankosekeistä. Nyt jos on, pitää rahoittaa 960 miljardia menoja, mutta annan pelkästään 908 miljardia käyttöön, niin on aika nopeasti laskettu, että tässä on aikamoinen hahmottava kuilu. Eli jos tietää budjetista jotakin, niin tietää, että hankkeet viedään loppuun, pitää suorittaa maksuja, niitä lykätään ja syntyy, tai oikeastaan ero tällaisessa hankkeessa maksujen sitomusta välillä ei ole niin suuri, mutta monimuotoisessa rahoituskehyksessä meidän täytyy todella katsoa, vai, haittaako tämä legitimiteettiämme ja toimiemme toteuttamista EUn tasolla. Ja parlamentti on todennut, että jos ei olla valmiita käsittelemään todella tätä ongelmaa ja ottamaan käyttöön korjaava lisätalousarviota, niin silloin ei ole enää uskottavuutta hoitaa suurempia asiakokonaisuuksia. Meillä on siis nyt ongelma, mutta tässä on kuultu uhkauksia komissaari Lewandowskin palvelusta tulee jatkuvasti uusia lukuja. Puhutaan 16 miljardista, 12 miljardista. Ja kun lukuja seuraa, niin syntyy vaikutelma siitä, että tässä pelataan poliittista peliä. Ja parlamentilla olisi aika hankala tässä sanoa että taistelemme sen puolesta, että komissio joutuu tilanteeseen, että haluamme politiikkaa voidaan myös harjoittaa. Sen pitää käyttää neuvoston puolen, jotta nämä toivotut summat myös saadaan käyttöön. Ja me jäämme hieman epäilyttävän valoon koska komissio tekee vielä laskelmia ja sanoo, että ei tarvitakaan 16 miljardia, vaan 12. Nyt neuvosto on sitten tarjonnut maksatuksia kahdessa erässä. Ensin ehkä 7 miljardia, sitten lopusta viidestä keskustellaan. Ja komissari Lewandowski on esittänyt tästä omia huomioitaan. Mutta tässä on nyt kuitenkin vakuuteltu, että luvusta pidettäisiin kiinni. Eli ongelma meillä on. Ymmärrän Odin esiin ottaman poliittisen ongelman, mutta en tiedä pitääkö siihen puuttua nyt tässä. Tämä ei välttämättä ole asia, joka kuuluu tähän lausuntoon, Tässä varmasti viivästyksiä tulee, koska komissio ei tiedä, mitä oikeusperustaa sen pitäisi käyttää vuonna 2014 talousarvioon. Ja sanotaan, että käytettäisiin olemassa olevaa oikeusperustaa vuonna 2013 talousarvio ja inflaatio, mutta tähän komissio ei kuitenkaan uskalla lähteä uskottavuussyistä. syistä. Eli olemme hieman umpikujassa. Mutta kotiläksyt on joka tapauksessa hoidettava. Ja sitten kysymys salakuljetuksesta, savukkeiden salakuljetuksesta ja siitä, mikä sen rooli on. No, tuskin tähän mitään vastausta saamme, vaikka, vaikka tätä pohtisimme. Eli tilanne on hankala enkä haluaisi tähän nyt suoraan puuttua ehkä mietinnössäni. Sitten tämä kohta seitsemän, se on ehkä hieman kärjistetysti muotoiltu varojen paremmasta käytöstä. No, tässä minun täytyy sitten kysyä neuvostolta, miten se toimii, jotta varoja voidaan käyttää entistä paremmin – Eli voidaan todella keskustella siitä, kuka hallinnoi valvontajärjestelmiään oikealla tavalla. Tämä on poliittisesti harmi, että esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa minulle ollaan aina pöyristyneitä siitä, kuinka huonosti EUn talousarviota hallinnoinaan. Ja sitten kuulen, että koska yhdistyneen kuningaskunnan järjestelmät eivät pysty erottamaan erilaisia suolueita toisistaan ja maksuja joudutaan palauttamaan maatalousrahastoon. Eli kyllä tässä on vielä kotiläksyjä tehtävänä muillakin. On turha näytellä, että kaikki sujuu siellä hienosti ja muualla varoja hallinnoidaan heikosti. Eli tähän ristiriitaan pitää viitata. Ehkä tähän, tätä otsaketta voidaan vielä katsoa paremmasta varojen käytöstä. Eli tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Totta kai me haluamme, että varoja käytetään paremmin, pyrimme tähän mahdollisimman hyvin. Mutta minun on kuitenkin nyt sanottava, että se, joka neuvostossa haluaa käyttää varoja paremmin, niin Täytyy katsoa, missä tämä toimii hyvin. Alue kehitys pääosaston mukaan 18 jäsenvaltiota ei hallinnoi varojen hyvin, ja tässä oli kolme jäsenvaltiota, jotka aina puhuvat paremmasta varojen käytöstä, esimerkiksi Saksa ja yhdistynyt kuningaskunta. Perhaps. Yep. No, tietynlaista piilohuumoria havaittavissa about... Niin kuka sitä vastustaisi, jos näin tähän viitattaisiin, mutta jos vain toimitaan sattumanvaraisesti ja ilman sen kummempia faktoja, niin se nyt ei toimi. Mutta nyt puuttuu 50 miljardia sitoumusten ja maksumäärärahojen välillä. Sen me olemme aina hyväksyneet. Ja tämä 50 miljardia euroa löytyy erona myöskin seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä, koska me olemme sen hyväksyneet. Kyllä sen näin vain menee. No saaneen sanoa, että minä en ole tätä vielä hyväksynyt. En ole koko aina ollut mukana näissä neuvotteluissa, mutta sen verran voin sanoa. Niin kyllä me toimimme ihan samalla linjalla. Niin, eli me olemme tämän hyväksyneet ja ei tämä ole koskaan aiheuttanut ongelmia koska yhteisrahoitusjärjestelmä ei ole ollut käytössä. Ja minä varoittaisin nyt siltä, että tällainen teknisluontoinen kysymys muutettaisiin poliittiseksi sellaiseksi. Ja me olemme ajautuneet tähän hankalaan tilanteeseen siitä syystä, että teknisluontainen kysymys on muuttunut poliittiseksi ja sitä sitten ajetaan kynsinampain eteenpäin. Meidän täytyy vain pidättäytyä näissä faktoissa ja sanoisinkin, että nykyinen kohta seitsemän ei ole faktoihin perustuva lausuma ja sen lisäksi saaneen sanoa, että niin, että kuinka paljon tupakkatuotteiden valmistajat salakuljettavat, niin kyllä minun mielestäni se on ihan tarpeellinen ja oikeutettu kysymys. Siksihän me olemme myöskin solpineet tupakkavalmistajien kanssa tästä asiasta. Meidän täytyy katsoa, että missä määrin nämä sopimukset toimivat vai yritetäänkö sieltä takaoven kautta vielä keplotella erinäisten asioiden kanssa. Eli kyllä minun mielestäni tilintarkastus Suomio-istuimenkin pitäisi ihan hartiavoimin käydä tämän kysymyksen kimppuun. Sitäkin kautta se voisi taas saada lisää sulkia hattuunsa. Eli katsotaan, mitä näiden tupakkayhtiöiden kanssa solmittujen sopimusten lisäksi vielä tehdään, vaikka sopimuksessa sellaisesta toiminnasta ei mainita sanallakaan mitään. Niin en minä täällä halua suojella varojen paremman käytön kannattajia tätä, tai tätä ryhmää, mutta yhtä lailla heitäkin syytetään kuin meitäkin, mutta me emme tässä halua tätä ajaa vain ainoastaan ideologisena asiana, vaan kyse on teknisistä kysymyksistä. Kiitoksia. Vielä pari kysymystä, mutta minä sanoisin, että me olemme ne todelliset varojen paremman käytön kannattajia. Eli sitä titteliä meiltä ei voida viedä. Ja niin kuin kollega Jens Kajer totesi, hän on aivan oikeassa. Tämä on aivan skurili tilanne, kun katsotaan, miten neuvostossa toimitaan. Eli aina vain mollataan unionin budjettia sanoen, että EUn pitäisi panostaa varojen parempaan käyttöön. Eiköhän heidän pitäisi ensinnäkin lakasta oman oven edestä ja näyttää mallia, miten tämä, tämän homman pitäisi toimia, mutta ei se vaan niin mene. Ja tässähän nyt rikotaan unionin etuja. Gressler, Gaia ja minä tulemme samasta jäsenvaltiosta ja voidaan sanoa, että jos meillä liittovaltiotasolla, osavaltiotasolla toimittaisiin näin, mutta liittovaltiotasolla ei saataisi mitään johdonmukaista linjausta aikaiseksi, niin kyllähän tämä on tuhon tuomittu järjestelmä. Ilmeisesti jäsenvaltiot eivät ole vielä halukkaita sataprosenttisesti sitoutumaan unionin toimintaan, mutta on selvää, että unionilla ei ole mitään tulevaisuutta, jos emme toimi lojaalisti unionin suhteen, koska me vain tässä vesitämme koko hanketta. Mutta tämä nyt menee vähän pidemmälle Tämä ei liity enää välttämättä kokonaan, kokonaisuudessaan tähän budjettiin, mutta sanoisin sen verran, että minä en ole vielä tätä monivuotista rahoituskehystä hyväksynyt. Ja vielä kollegat Muller ja Odi. Shortis. Aivan lyhyesti. Meillä on siis järjestelmä, jossa on sitoumukset ja maksumäärärahat talousarvion. Kuten en sanoi, mitään vajata ei voi olla. Jos tehdään sitoumus, silloin täytyy pystyä maksamaan. Ja jäsenvaltiot ovat talousarvioviranomaisena, viranomaisena, mutta me olemme niitä, jotka... Siis ei voida sanoa, että annetaan lupa tietylle maksulle, mutta kun lasku tulee, niin niitä ei makseta. Eli tällaista järjestelmää ei mielestäni voida enää jatkaa, vaan tarvitaan välttämättä omiin varoihin perustuva järjestelmä. Eli ei käy, että sanotaan, että rahat ovat tulossa, mutta kun lasku tulee maksettavaksi, niin sitten varat pitää etsiä jostakin muualta. Aivan lyhyesti tästä maksusitoumuksesta ja maksumäärärahoista. Poliittisesti tavanomaisesti puhutaan maksusitoumuksesta. Sitten britti pääministeri halusi puhua nimenomaan näistä maksuista, koska näin sitten Britanniassa äh, hän pystyi ajamaan asiaa pienemmillä rahasummilla. Hän on johtanut meidät tähän puhumaan maksumäärärahoista. No puhutaan maksumäärärahoista. 2013 lopussa tulee ongelma. Ei saa käydä niin, että me kinastelemme kolmesta neljästä miljardista. Sen takia tämä onkin tekninen kysymys. Sitten kun kaikki jäsenvaltiot ovat samaa mieltä seitsemästä, niin mitä, mistä tämä ero sitten oikein syntyy? Jos huomenna komissio vaikka tutkimusalalla toteaa, että ei voi enää heinäkuussa tai syyskuussa ohjelmoida näitä määrärahoja, niin määrärahat 2013 sitten äh, ratkaistaan tätä kautta esittelijälle totesin, että eiköhän mietintöön pitäisi jonkinlaista toteamusta laittaa 2003-2014 risteyskohdasta ja eikö olisi komissiolla oikeus katsoa tilannetta, mikä on oikea summa, 4, 5, 6, 7, mitä tehdään sitten lopulla, sitten kun, kun on päästy yhteisymmärrykseen. No sitten tämä kokonaissopimus. Kyse on maksumäärärahoista 2013 lopussa, kun kuulen sanottavan, että unioni ei tässä pienessä rakenteessakaan pysty maksamaan laskujaan, niin mikä kuva tästä sitten syntyy näin puoli vuotta vaalien alla? Ja. Also, es gibt viel Stoff zur Diskussion. No niin, puheenaihetta siis riittää. Tämä on lähtenyt liikkeelle, tämä prosessi, sitten tulee tarkistuksia ja asia sitten etelee, etenee omalla painollaan. Niin, onko komissiolla jotain uutisia tarjottavana? Ehkä on jotain yllättäviä, mielenkiintoisia käänteitä, joista me voisimme olla kiinnostuneita. Kollega Kraft. I cannot tell you anything new. Just... No ei ole mitään uutta tarjolla, mutta kollega Odinesi tämän kysymyksen toteaisin, että me laadimme kertomuksen vuoden loppuun mennessä budjetin toteutumisesta, ja se on tilintarkastustuomioistuimen käsittelyssä, ja sitten näette paljonko vuoden lopussa sitten on vielä maksuvajetta olemassa en muistuta siitä keskustelusta, jota kävimme määräajoista, mutta jos 2013 äh, vuoden kertomus saadaan vuoden 2015 lopussa, niin ei sinne kovin paljon hyötyä ole. Okei. Okay. So, damit wären wir am Ende. No niin, nyt on tämä asia käsitelty loppuun. Haluaako esittelijä sanoa vielä jotain? Ei halua, joten keskeytän istunnon. Jatkamme huomenna kello 9.00 samaisessa salissa.